Dear colleagues, we can uh, start also because it... Hyvät kollegat, meidän pitää aloittaa myös siksi, että yhdeltä toista tänne tulee komissaari. Hyväksymme esityslistan, jos kukaan ei vastusta. Voimme siis hyväksyä esityslistan. Seuraava kohta on puheenjohtajan ilmoitukset. Haluan ilmoittaa, että torstain 19. maaliskuun kokouksemme perutaan. Sen sijaan tiistaina 31. maaliskuuta järjestetään puolen päivän kokous ja jäsenvaltiot tulevat saamaan sähköpostitse päivitetyn kalenterin. Tänään meillä on tulkkaus 22 kieleen ja kuten tapana on, niin tämä kokous webstreamataan, lähetetään internetitse. Seuraava kohta. on Seuraava kohta on pöytäkirjojen hyväksyminen 27. tammikuuta. Jos kukaan ei tämän kokouksen loppuun mennessä vastusta, niin pöytäkirja hyväksytään. Ja nyt voimme mennä seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta. Esittelijä on Andrei Gzip ja annan välittömästi puheenvuoron hänelle, jotta hän voi esitellä mietintö luonnokseen. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Niin, halusin vain todeta sen verran, että, että tämä eh, komission ehdotus asetukseksi on linjassa EUn ympäristöohjelman kanssa, siis sen, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Ja siinä on koko joukko tällaisia kantavia iskusanoja, esimerkiksi eh, eletään planeettamme rajojen puitteissa – ja tämä edellyttää myöskin parempaa ilmastopolitiikkaa Euroopalta. Tämä ehdotus perustuu siihen, että meillä on noin 150 000 äh, tällaista keskikokoista äh, lämpölaitosta, polttolämpölaitosta äh, Euroopan unionin rajoilla, joiden laitosten teho on yhdestä 50 megawattia. Ja niitä sitten käytetään monessa yhteydessä niillä tuotetaan sähköä, mutta myöskin sitten esimerkiksi asuntojen lämmittämiseen kaukolämpölaitoksina toimittavat lämpöä myös äh, teollisuuden tarpeisiin. Nämä, äh, näistä äh, laitoksista lähtee ilmaan, ilman kosolti kaikenlaista, kaikenlaisia päästöjä, hiilidioksidia, typinokseedeja ja pieniä hiukkasia. Meillä on nykyään nyttemmin tällaisia rajoituksia, jotka koskevat myöskin alle yhden megawatin laitosten päästöjä 2009 direktiivi kautta 125, tämä ekodesign-direktiivi. Niin ikään meillä on suurista laitoksista, polttolaitoksista jo sääntöjä ja niitä äh, käsittelee 2010 kautta 75 direktiivi, teollisuuden päästöt direktiivi. Äh, äh, ilmaisaastuttavat päästöt keskikokoisista laitoksista eivät ole tällaisten EU-säädösten piirissä yleisesti ottaen. Sen vuoksi komissio on nyt sitten löytänyt aukon lainsäädäntöstä, jota tällä sitten ehdotuksella pyritään täyttämään. Tämä ehdotus 04 3 2014 tarkoituksena on ilmansaasteiden vähentäminen, typen oksidien, sulf, rikin oksidien ja hiukkasten päästöjen rajoittamiseksi, mihin pyritään sitten raja-arvoja, raja-arvoilla sekä uusille että jo olemassa oleville laitoksille. Kaikki tämä kytkeytyy keskikokoisten polttolaitosten rekisteröimiselle. Se on siis perusedellytys. Rekisteröinnistä huolehtivat kansalliset viranomaiset pannessaan EU-lainsäädäntöä maassaan voimaan. Paremman sääntelyn ja perusajatusten periaatteita noudatellen minunkin ehdotuksessani pyritään välttämään päällekkäisyyttä ja rasittamalla, rasittamatta sitten laitoksia liiallisella byrokra- byrokratialla. Muistan kuitenkin, että alkuperäisen ehdotuksen tavoitteet säilyvät. Tätä olen siis pyrkinyt taivuttamaan hiukan elinkeinoystävällisemmäksi, koska tämä asetus tulee kohdentumaan nimenomaan PK-sektorille eh, voimakkaimmin. Eh, jotkut eh, laitokset ovat kunnallisia, kunnallisten, kunnallisten toimijoiden pyörittämiä. Sitten on myöskin tällaisia osu, osuuskunnallisia laitoksia joissakin maissa, jotka sitten lämmittävät jonkun naapuruston asunnot. Vaikkapa kerrostaloilla on, on tällainen yhtiöpohjainen omistus, joilla saattaa olla sitten oma keskikokoinen polttolaitoksensa lämpöä tuottamassa, ja se sitten asettuisi myöskin tämän ehdotuksen, asetusehdotuksen puitteisiin. Minä pyrin helpottamaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja tekemään sitä realistisemman niin, että siitä sitten oikeasti syntyy ilmanlaadulle hyötyä. Samalla olen pyrkinyt välttämään liikaa rasittamasta näitä toimijoita tai yhteiskuntaa laajemminkin. Eli kuten äsken totesin, jotkut, jotkut näistä taakoista ja byrokratisista kustannuksista sitten lankeavat suoraan välittömästi kansalaisten harteille, eikä niinkään sitten liike-elämän. No niin, mietinnöstäni sitten vielä, että eh, ehdotan, että artiklaa 2 muutetaan niin, että tämä soveltamisala eh, täsmentyy, ettei sitten säännellä jo sellaisia asioita, jotka jo ovat lainsäädännössä, erityisesti mitkä ovat teollisuuden päästöjen direktiivin puitteissa 29 2009, 29, 79 direktiivissä ja saralla on muitakin sääntelytoimia. Eli kaiken kaikkiaan pyritään välttämään liiallista byrokratiista ja hallinnollista taakkaa sitten toimijoille. Ja niin ikään sitten peräänkuulutetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä. Kun tätä raport, mietintöäni laadin, konsultoin ja kuulin sidosryhmien edustajien usean otteeseen minulta nimenomaan kysyttiin siitä, että no, millä tavalla nämä kustannukset sitten, kun näitä päästöjä näinkin paljon vähennetään, niin ovatko ne perusteltuja? Kustannustehokkuus siis on punaisena lankana tässä. Ja siis liitteisiin yksi ja kaksi olen tehnyt sitten vastaavasti muutoksia. Olen niin ikään pyrkinyt esittämään, ehdottamaan, että, että että me luokittelemme sitten nämä laitokset lämmöntuotannon perusteella yhdestä viiteen, siis kolmeen luokkaan jakanut viidestä toista megawattiin ja toista viiteen kymmenen megawattiin tehoiset laitokset olisivat sitten kukin omassa luokassaan jotta voitaisiin välttyä epäselvien määräysten väärin äh, tulkinnalta, tai ylipäätänsä siis tällaiset suuntaan antavat määräykset voivat täällä äh, hämmentää sen vuoksi artiklaan 5 olenkin ehdottanut koko joukkoa äh, täsmentäviä muutoksia. Nyt äh, muutama seikka vielä, joista on keskusteltava, jotka ovat vielä avoimiksi jääneet, koska kuulemisprosessi on vielä kesken. Näinpä mietintöluonnoksessa luonnoksessani ei ole vielä mukana kaikkia niitä muutosehdotuksia, joita olen työstämässä. E, jotka, jotkut tulevat mieleen vasta tai ylipäätänsä saivat muodon sen jälkeen, kun määräaika, määräaika näiden jättämiselle oli mennyt umpeen. Siksi varoitaankin jo etukäteen, että keskustelua vielä saattaa joistakin asioista tulla. Esimerkiksi delegoidut määräykset, jossa komissio saa sitten valtuudet oman päänsä mukaan näitä hahmotella. Muutenkin tästä erotuksesta on tietysti hiukan ristiriitaisia tuntemuksia, mutta kuten usein on tapana kaikki uudet asetukset, mm, paitsi ympäristöä koskevat, niin joka tapauksessa tämä nyt on ympäristöön tietenkin liittyvä langettaa elinkeinoelämälle tietyt raportointivelvollisuudet, joissa sitten joudutaan samaa tietoa toimittamaan eri instituutioille, eri, erilaisiin tietokantoihin, tietopankkeihin. Jos tällainen raportointivelvollisuus on, niin sitten tietenkin pitää tarkistaa ja valvoa, monitoroida tilannetta. Tämä on tietenkin komissiolle ja jäsenmaille haastavaa näitä tämän hallinnollisen tiedon kerääminen ja sen raportointi on jo taakaksi elinkeinoelämälle monessa tapauksessa. Ja nyt voisi tietysti miettiä, voitaisiinko raportointi organisoida ja järjestää niin, että se kytkeytyisi yhteen vaikkapa muiden asetusten raportointivelvoitteiden kanssa – asiantuntijat ovat vihjanneet, että tässä vaiheessa ei moinen koordinointi vaikuttaisi mahdolliselta. Tämä on kysymys, joka on hyvä jättää avoimeksi ja voimme tarkastella teollisuuden päästödirektiiviä ja, ja miettiä, saisimmeko sieltä sitten jotenkin ammennetuksi eväitä yhdenmukaiselle raportoinnille, niin että kaikki raportit kaikissa selonteot päätyisivät yhdelle ja samalle elimelle yhdellä napin painalluksella. Viimeksi, äh, kun tätä, tai kun tätä, kun tätä raporttia, niin mietintyäni laadin, niin yksi seikka toistui jatkuvasti, eli äh, päästöjen vähentäminen tietyin ja niihin, siihen äh, vähentämiseen liittyvät elementit – ja sitten sen suhte itse laitoksen tehoon, lämmön tuotantotehoon. Meillä ei ole nyt oikein täsmällistä tutkimusta siitä, että miten lisääntynyt, lisääntyvät päästöt, lisääntynyt polttoaineen käyttö vaikuttavat sitten itse lämmön tuotanto, lämmön kehityskapasiteettiin ja että vastaavasti sitten vähentävätkö päästöjen, päästöjen vähentämiset sitten tätä itse tuotantoa, ja jos niin, missä määrin. Luonnostelun yhteydessä tuli niin ikään ilmi kysymys näiden näiden huippu, äh, äh, äh, huippukäytännöt, huipputeholla pyörivät esimerkiksi 500 vuotuisen käyttötunnin laitokset silleen huippuja, huippukysyntään tasaamassa. Ja tässä komission linja oli minun mielestä liian alhainen. Haluaisin sitä nostaa tuhanteen vuotuiseen käy, käyttötuntiin noin keskimäärin viiden vuoden ajalta laskettuna. Tämä onkin kinkkinen asia kaiken kaikkiaan, koska eh, tämä eh, koskee nimenomaan pohjoisen Euroopan maita, jossa talvet ovat eh, kylmiä ja 500 tuntia tällaiselle keski, keskitehoiselle polttolaitokselle Pohjoismaissa ei riitä kyllä mihinkään, jos ajatellaan niiden lämmöntuotantotarvetta. No, tai siis näin on minulla ainakin kerrottu, että siellä lämpöä tarvitaan enemmän. Toivon mukaan sitten löydämme tyydyttävän ratkaisun niille polttolaitoksille, jotka eh, sijaitsevat eh, saarekkeilla tai energiasaarekkeilla vaikkapa EUn eh, eteläisissä jäsenmaissa. On niitä tuolla pohjoisessakin kyllä, ei siinä mitään. tuossa mietinnön laatimisen mittaan jouduin tekemään vaikeita valintoja, jotka juontuivat tästä toisaalta energian, energian teho, tehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön ö, käyttämisen ja sitten siellä vaakakupissa toiselta puolelta, puolella painoivat tietenkin nämä päästöt. Tämä nimenomaan taas kohdentuu tämä, tämä paine Pohjoismaihin, joissa puuta käytetään polttoaineena. Ja äh, polt- polttolaitosten sopeuttaminen uusiin sääntöihin ja uusiin määräyksiin tulisi itse asiassa kalliimmaksi kuin jo olemassa oleva perusinvestointi, jotka, jotka on edellytetty, joita on edellytetty näiden laitosten nykymuotoiseen käyttöön biomassan uunien muuttujat ovat yksi seikka, jota vielä joudutaan, jota vielä joudutaan pohtimaan. Hyvät valiokunnan jäsenet, herra puheenjohtaja, haluaisin tässä esittää toiveen tehokkaasta yhteistyöstä. Nämä alku, alkuvaiheen yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa on ollut erittäin hyvä olen avoin kaikille, kaikenlaisille argumentoinneille, joita varjoesittelijä on, taikka jotka, joita kenties muilla valiokunnan jäsenillä saattaa olla tähän tänään esillä olevaan mietintöön, jotta se saataisiin entistä paremmaksi. pyrin reagoimaan tavalla, joka palvelee mietinnön tavoitetta ja sitten varmistaa sen loppuäänneksen tuloksen. Aloitamme heti ensimmäisen kierroksen varjoesittelijöin. Pyytäisin teitä puhumaan kuitenkin lyhyesti, niin lyhyesti, että <clears throat> voimme lopettaa tämän keskustelun 11 mennessä. Paulucci. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään keskustelemme erittäin tärkeästä säädöksestä, joka sisältää useita sääntöjä, jotka koskevat useita moniaita firmoja ja yrityksiä. En nyt aio tässä pysähtyä käsittelemään saastumista. Me tiedämme kaikki, että saastuminen on ennenaikaisten kuolemien syy. Tiedämme, että että näiden kuolemien lukumäärä on jopa suurempi kuin liikenneonnettomuuksia. Me kaikki myös tunnemme ne kustannukset, joita kansalliset järjestelmät maksavat niistä sairauksista, joita tällainen aiheuttaa, tällainen saastuminen. Ei pidä aliarvioida tätä kysymystä. Ja kun me keskustelemme siitä, kuinka me voisimme parantaa komission ehdotusta, Jotkut ovat todenneet, että tällä on vaikea, tämä saattaa aiheuttaa taakkaa yrityksille. Toisaalta tiedetään, että saastuminen johtaa paitsi sairauksiin ja terveyden heikkenemiseen myös ilmaston lämpenemiseen. Siksipä haluaisimmekin kohtuullisen lähestymistavan. En ole kuitenkaan ole sitä mieltä, että meidän tulisi tässä lähteä vesittämään tätä ehdotusta. Tämän valiokunnan täytyy toimia niin, että voimme esittää selkeän vastapainon tietyille neuvoston ehdotuksille, joka on, jotka ovat mielestäni omiaan heikentämään komission ehdotusta. Meidän täytyy pyrkiä löytämään hyväksyttävä kompromissi neuvoston ehdotukseen. Ja sitten itse asiasta. Meidän täytyy se puuttua paitsi näiden laitosten kokoon ja kahdeksan prosenttiahan edustaa juuri yhdestä viiteen megawatin kokonaislämpötehoa, ja nämä laitokset ovat vastuussa kolmanneksesta päästöistä. Se, että Täällä on puhuttu luvista. No, jotkut jäsenvaltiot ovat halunneet antaa paikallisille viranomaisille toimivallat lupien antamiseen. On kuitenkin, no minä olen sitä mieltä, että nimenomaan jäsenvaltioiden on syytä päättää itse siitä, millä tavalla lupia näille laitoksille myönnetään. Toteaisin vielä, että ITREN eh, esittelijän näkemys on mielestäni hyväksyttävä. On erittäin tärkeää, että me voimme puuttua tähän tilanteeseen ilman, että eh, moninkertaistamme sääntelyä. On hyväksyttävä sellaiset rajat, jotka ovat on hyväksyttävä sellaiset rajat, jotka ovat sovellettavissa olevia. En välttämättä ole yhtä mieltä kaikkien ehdotettujen poikkeuksien kanssa. Täällä on myös ehdotettu tiettyä takarajaa lupien myöntämiseksi. Silloin kun kyse on laitoksista, joiden lämpöteho on suurempi kuin 5 megawattia, niin takaraja on vuosi 2020 ja muille 2030. Mielestäni tämä ehdotus on aivan paikallaan. Komissio kuitenkin ehdottaa, ottaa siirtymäajaksi 13 kuukautta. Tämä mielestäni olisi ehkä liian kallista. Sitten eh, liitteeseen kaksi liittyen, jos eh, eh, sääntöjä alettaisiin noudattaa jo siinä vaiheessa, kun komissio ehdottaa Siis komissio ehdottaa, komissiolla on oma ehdotuksensa, mutta neuvosto on esittänyt ö, pitkän luettelon omista ehdotuksistaan ja omista takarajoistaan. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että emme voi ö, laatia sellaisia takarajoja, jotka eivät olisi samoissa linjoissa jo olemassa olevan direktiivin kanssa, jossa puhutaan nimenomaan tästä viidestä megawatista. Mielestäni komission ehdottamat takarajat ovat maksimiaikoja. maksimiaikoja. Muussa tapauksessa tällä saattaisi olla aika muisia vaikutuksia tietyille alueille. Minä ymmärrän kyllä, että tässä on tavoitteena ilman saastumisen vähentäminen, mutta on ymmärrettävä, että on otettava huomioon myös alueet. Ja jos me poistaisimme liitteen kolme, niin silloin me sulkisimme silmämme kaupunkiemme ja maidemme tilanteilta. Korostaisin vielä <clears throat> paria seikkaa. on tärkeää, että omaksumme kohtuullisen lähestymistavan, kun ajatellaan vaikkapa äärialueita tai saarialueita, biomassaa ja niin edespäin. On tärkeää, että syvennämme vielä näitä koskevia ehdotuksia, jos kohta voin olla pitkälle yhtä mieltä niiden kanssa. Komission ehdotusta ei missään tapauksessa pidä vesittää. Ajattelen tässä esimerkiksi sellaisia laitoksia, joiden päästöt kumuloituvat enemmän kuin muiden. On tärkeää, että olemme kunnianhimoisia, jotta voimme tämän vaalikauden aikana vähentää päästöjä, ottaen huomioon myös näiden laitosten elinkaaren. Kiitoksia sitten Wisnieska. Okay. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo. Na... Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Alkuun haluaisin kiittää esittelijää hänen laatimastaan tekstistä. Asiasta keskustelimme edellisen kerran joulukuussa ja puhuimme keskeisestä kysymyksestä, joka liittyy suhteellisuuteen, eli minkälaisia kustannuksia lankeaa toiminnanharjoittajille ja toimijoille, joiden täytyy huomioida direktiivin mukana tuomat muutokset. Tähän suhteellisuuteen liittyy kolme asiaa. Teollisuuden päästöistä annetut direktiivit ja sitten alueet, joilla on jo muutenkin tällä hetkellä ongelmia ilmanlaatumääräysten noudattamiseksi. Tarkoituksena on ratkaista näiden ongelmien osalta, tai nämä ongelmat. Ja sitten tämä luokittelu 1-5, 5-15 ja 15-50 megawattia. Polttolaitokset pitää jakaa standardien perusteella pienillä laitoksilla pitäisi olla tiettyjä helpotuksia käytettävissään Vaikutukset ovat erilaiset ilmanlaatuun ja myöskin eri teknologiat vaikuttavat siihen, millä tavalla päästään voidaan vähentää. Minä olen siis valmis tukemaan esittelijää. Tarkoituksena on välttyä päällekkäiseltä lainsäädäntöltä, joka kohdistuisi samoihin laitoksiin. Ja jos ongelmia on jo alun alkaenkin ollut, niin ehkäpä tiukempia määräyksiä ei pitäisi näille laitoksille langettaa. me voisimme toimia siten, että jäsenvaltiotasolla tehdään lopullinen päätös. Tämä ehdotus meille sopii, eli jäsenvaltiot voivat tietenkin aina käyttää tiukempia määräyksiä niin halutessaan, Liitteessä viitetaan näihin ei-sitoviin standardeihin, mutta en tiedä, olisiko se toimiva ratkaisumalli. Ehdotaisinkin, että tämä liite poistettaisiin. Ilmanlaatu on tärkeä asia meille kaikille, mutta se, että miten tähän tavoitteeseen päästään, niin siitä täytyy todellakin keskustella, erityisesti näissä polttoainelaitostapauksissa, koska ne vaikuttavat suoraan kansalaisiin, erityisesti niiden mukana tuomien kustannusten kautta, sillä loppujen lopuksi kansalaiset maksavat syntyvät kustannukset. Usein näitä keskisuuria laitoksia käytetään lämmöntuotantoon Puolassa. Puolet laitoksista ovat juuri tässä käytössä, Joissakin maissa tilanne on vielä selkeämpi mutta joissakin maissa taas tällainen kaukolämpöjärjestelmä ei ole kovinkaan ratkaisevassa asemassa. Joissakin maissa uudistukset vaativat melkoisia investointeja, mutta jos määräykset ovat liian tiukkoja, niin se saattaisi tarkoittaa sitä, että ala ei ole enää tuottoisa ja silloin siirrytään kotitalouskohtaiseen lämmitysjärjestelmään ja silloin ei käytetä enää uusiutuvia energialähteitä ja se taas vaikuttaa siihen, että päästöt kasvavat. Ja päästöt kasvavat siis, joten meidän täytyy huomioida tässä lainsäädäntötekstissä myöskin tämä vaihtoehto. Eli standardien pitää olla realistisia. Ja jotta voimme olla realistisia, niin, niin nämä tarkistukseni pyrkivät vaikuttamaan direktiiviin siten, että siitä on hyötyä sekä kansalaisille että ilmanlaadulle. Muuten me emme tätä voisi hyväksyä. Kiitoksia. And, uh, thanks a lot, uh, for your... Kiitoksia. Kiitos esittelijälle hyvästä työstä. Ihan lyhyesti vain. Minusta komission ehdotus ei ole niin surkea kuin miltä se esittelijän kommenttien kautta vaikuttaa. Neuvostolla on pöydällään muutamia ongelmia ratkaistavana, esimerkiksi poikkeukset, eli esimerkiksi tällaiset merellä sijaitsevat laitokset jäisivät tämän lainsäädännön ulkopuolella parat esimerkit halutaan tuolta keskikokoisista polttolaitoksista Eh, siellä mennään liian pitkälle. Esimerkiksi ainoastaan tällaiset eh, muut eh, polttolaitospäästöt tulisi jättää sitten pois. Juuri tämän, mitä tulee näihin keskikokoisiin laitoksiin, niin sieltä juuri monia, moniakaan ei ole otettu poikkeusten puoleen. Pitää kaiken äh, piirin, kaikin tavoin pitää kuitenkin äh, tehdä tästä asetuksesta äh, toteutuskelpoinen ja helpokäyttöinen. En oikein ymmärrä, miksi esittäjä on lähtenyt liitteisiin tekemään noin paljon syvälle käyviä muutoksia ilman kunnollisia perusteluja. Komissio on työstänyt tätä vaikutusten arviointia pitkän tovin ja varmaan luvut johonkin perustuvat ja esittelijä niitä raja-arvoja nyt sitten on nostamassa ilman selkeitä perustelua, jos joissakin jäsenmaissa jotain ongelmia on. On, on tärkeää näistä tietystikin täällä käsitellä, mutta että jos lähdettäisiin näitä liitteitä näin perusteellisesti muuttamaan, niin siinä mennään liian pitkälle. Ja sitten vielä esimerkinomaisesti saattaisin todeta joissakin jäsenmaissa, kuten Alankomaissa, nämä päästöarvot ovat jo huomattavasti alempana kuin nyt tähän ehdotuksen sisältyvät arvot liitteineenkin tässä muodossa. 80 prosenttia näistä keskikoista polttolaitoksista ovat tällaisia öö, masunilaitoksia. Meillä on, on esimerkiksi Alankomaissa jo tästä kansalliset öö, säännöt, jotka sitten tällaisia boilerita koskevat, jäävät jo minkin, nykyäänkin näiden ehdotettujen raja-arvojen alapuolelle sitten äh, muutama poikkeus, josta aiemmatkin puhujat keskustelivat tai kommentoivat. Siksi äh, suuntaan kysymykseni äh, komissiolle koskien näiden uusien laitosten käyttötunteja, tuntimääriä. Täällä haluttiin poikkeukset nostaa tuhanteen käyttötuntiin esimerkiksi, mutta minusta tässä voitaisiin myöskin halut saman syssyn sitten mahdollistaa normaali tason käyttö pitäydymmekö siinä sitten 500 tunnissa sitten Pohjo- Pohjoismaiden, Suomen ja muiden osalta. Sitten soveltamisalastakin heräsi kysymys, että jaettaisiin tällainen uusi, tehtiin, tehtäisiin uusi tällainen 5-15 megawatin luokka. En oikein ymmärrä miksi, koska kustannukset ovat aika korkeita, jos yhdestä viiteen megawattiin tuotetaan ja sitten se jyrkästi laskee sitten tämä lämmöntuotanton kustannus viiden megawatin haamurajan saavuttamisen jälkeen. En ymmärrä, miksi siihen sitten on tämmöinen välikategoria haluttu. Tietenkin halutaan kustannustehokas ehdotus ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille, ja minun mielestäni tämän tavoitteen pitäisi olla kirkkana myöskin parlamentin valiokunnan mielessä. Minusta olisi hyvä, jotta saisimme kokonaiskuvaa vähän millaista, miten tilanne on muualla. Pyytäisin täältä, täältä missiota kuuluisaan hollantilaiseen Panimoon, ollut Panimoon, jolla on 60-70-luvulta lähtien jo ollut oma polttolaitos ja siellä päästöt ovat jo alle 70 milligramman nämä typen oksidin päästöt. Että, tervetuloa vaan mukaani katsomaan, miten homma voidaan myöskin hoitaa. Tämä Rodriguez Rubio. Rodriguez. Presidente, a mí me gustaría empezar la intervención poniendo de nuevo... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin todeta seuraavaa. Meidän täytyy korostaa kansanterveyttä. Näinhän se pitäisi olla tässä valiokunnassa. Täällä jo todettiin, että huono ilmanlaatu on tässä päällimmäisenä syynä ennenaikaisiin kuolemiin. Andalusiassa yli 90 prosenttia kansalaisista joutuu elämään sellaisilla alueilla, joilla raja, WHOn raja-arvot ylittyvät selvästi. Ja tämä on perusteltavissa muun muassa vanhoilla kattiloilla. Eli meidän täytyy löytää ratkaisumalleja, jotta nämä päästöt voidaan pienentää. Eli lainsäädännössä on puutteita, kuten on sanottu, mutta poliittistakaan tahtoa ei aina ole riittävästi. Kyse on vakavasta ongelmasta toimielinten täytyy toimia velvoitteidensa mukaisesti ja panna lainsäädäntö täytäntöön. Esittelijä perusteluissaan toteaa, että nyt on löydetty tasapaino kansanterveyden ja ilmaston osalta, mutta että pitäisi huomioida myöskin yritykset. Mitä tulee tehtyihin muutoksiin, niin oikeastaan kyse on vain onastaan tällaisista hyvinkin vaatimattomista poliittisista kannanotoista. Tarkoituksena on lisätä voittomarginaaleja, mutta me emme voi lähteä siitä, että tästä hyötyisivät PK-yritykset. Euroopan parlamentin ei pitäisi hyväksyä pienintä yhteistä nimittäjää, vaan meidän tulisi toimia kunnianhimoisemmin, eli ajaa kansan etua. Ja tästäpä syystä meidän tulisi puuttua rakenteellisiin ongelmiin, eli puuttua ongelmiin ruohonjuuritasolla ja soveltaa saastuttaja maksaa periaatetta. määräykset ovat aika lailla heikot ja on olemassa jäsen, tai on esitetty, että tässä pitäisi käyttää muun muassa kansallista lainsäädäntöä. Teknologioita voitaisiin parantaa ja valvontaa tehostaa, jotta typen oksideja pääsisi ilmaan entistä vähemmän. Lisäksi täällä on sitovia raja-arvoja ja vaaditaan uudistamista, mutta nyt olemme jo kymmenen vuotta aikataulusta jäljessä. Nyt yritetään päästä vuoden 2005 tasoon, mutta tämä tarkoittaisi pientä yhteistä nimittäjää. Mutta saaneen myöskin muistuttaa teitä siitä, että tässä luonnoksessa viitataan myöskin siihen, että välttämättä tässä ei anneta minkälaisia virikkeitä uudemman puhtaamman teknologian käyttämiselle. Tästäpä syystä mekin haluaisimme tehdä muutoksen johdantosan kappaleeseen 13. Se pitäisi linkittää suoraan johdantosan kappaleeseen 10. Ympäristövaliokunnan pitää panostaa tähän asiaan, jotta ympäristöulottuvuus huomioidaan. Meillä on toteutettu Laruellan alueeseen liittyvä tutkimus. Me olemme pystyneet osoittamaan tämän tutkimuksen kautta, että kuolevuusluvut ovat suoraan linkitettävissä näihin vanhoihin laitoksiin. Seuraavaksi Rivasi, pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska 11 tulee komissaari. Merci, monsieur. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Me vihreät tuemme tätä direktiiviä sellaisena kuin komissio sitä esitti. Ja haluaisimme mennä vielä pidemmällekin ilmansuojelussa, koska aivan kuten täällä on sanottu, tässä on kyse direktiivistä, joka koskee keskikokoisia lämmityslaitoksia ja tällä on vaikutus kansanterveyteen. Muistakaamme, että ilmansaasteet tappavat enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuudet tai vaikkapa ää, tupakointi. Hyvä esittelijä, kun näen nämä poikkeukset, niin minä totean, että tästä direktiivistä hän tulee Kuori. Tässähän annetaan poikkeus kaikelle, esimerkiksi näille offshore-lämmityslaitteille ja annetaan poikkeuksia erilaisille laitoksille, kemian laitoksille ja niin edespäin. Myös sellaisille laitoksille, No näitä, näitä krematoriolle kaikki, siis tässä on poikkeusta poikkeuksen eh, perään kuitenkin. Ja sitten kun ajatellaan vaikka Kanarian saarilla sijaitsevat ö, laitokset tai domtom-laitokset, no mitä tästäkin nyt tulee? Eikö, eikö, eikö saarilla ole terveysongelmia? En minä ymmärrä tätä. Jos tämä on neuvoston kanta, niin Kyllä, minä olen sitä mieltä, että täytyy suojella myös ranskalaisia departementteja, domtomeja. Siellä, siellä nimenomaan tarvitaan sellaisia laitoksia, jotka kunnioittavat ö, normeja. Minä vastustan näitä poikkeuksia. Ja jos me haluamme innovoida, jos me haluamme patistaa teollisuuden tekemään sellaisia laitteita, jotka saastuttavat vähemmän, niin emme me silloin voi antaa tällaisia poikkeuksia. Eli emme me, me emme voi noudattaa neuvoston toiveita tässä. Ja sitten raja-arvot. Te olette muuttaneet raja-arvoja sekä dioksidin, siis rikkidioksidin kuin typpimonoksidinkin osalta. Miksi, siis miksi normit ovat nyt vähemmän sitovia? Ja entäpä sitten tämä 15 raja-arvo? komissio on ehdottanut yhdestä viiteen ja yhdestä viiteenkymmeneen. Mitä, entä tämä 15? Mitä järkeä siinä on? Viidestä ja viidestäkymmenestä kun puhutaan, niin se on jo riittävää. Ja sitten täällä on... Ää, äh, sitten täällä puhutaan energiatehokkuudesta. Esimerkki. Tällä hetkellä on biomassalaitoksia, jotka valmistavat sähköä mutta tarvitaan mielettömiä määriä puuta, eikä edes lämpöä oteta taltoon, talteen. Tässä kun ollaan 5-50 haarokassa, niin kyllä silloin kun puhut, tarvitaan laitoksia, jotka tekevät puusta energiaa, mutta ottavat myös talteen lämpöä. Muussa tapauksessa ei ole mitään järkeä siinä, että energiaa tuotetaan, mutta kaikki lämpö katoaa tuonne harakoille. Eli minun mielestäni tarvitaan vihreämpi näkemys sellainen, että mennään vähän pidemmälle, vähemmän poikkeuksia, jotta tästä tulee tyhjää kuorta tästä direktiivistä ja sitten kansanterveystä tuottaa huomioon. Sen. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Pericini on viimeinen puhuja. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä toistaiseksi. Tämä luonnos on oikein hyvä ja myös Junckerin ohjelmaa on tässä otettu huomioon, ja sehän liittyy ilmaan saasteiden vähentämiseen ja puhtaaseen ilmaan. Minä olen samaa mieltä Rivasin vihreiden kanssa siitä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Tämä lausunto ja direktiivi ehdotus. Siis meillähän on tällä taustalla kaksi tekstiä, 2009, 25 ja 2010, 75, mutta tässä on pikemminkin harmonisoitava esimerkiksi ilmastoystävällistä teknologiaa ja niin, että voidaan parantaa sellaisten yritysten kilpailukykyä, jotka haluavat pyrkiä kohti parempaa teknologiaa on kunnioitettava myös niitä ilmastostandardeja ja normeja, jotka mahdollistavat sen, että, ja meillä on, että, että on mahdollisuus saada puhdasta ilmaa ja vähemmän kustannuksiin. Tarvitaan myös ää, teknologiaa, jonka avulla voidaan ää, säästää energiaa samalla kunnioittain ää, ilmanlaatua. Tarvitaan sellaisia mittareita, jotka ovat kolmiulotteisia tai ulotteisia niin, että niistä saadaan reaaliaikaista tietoa päästöistä ja viittaa vielä tässä direktiivin artiklaan 23, jossa puhutaan teollisuuden päästöistä. Tällä tavalla voitaisiin vuoteen 2030 mennessä vähentää päästöjä ja oltaisiin paremmalla tiellä kohti pitkän tähtäyksen suunnitelmia niin, että saadaan puhtaampaa ilmaa ja lähtökohtana ovat pienet ja keskikokoiset laitokset. On myös tärkeää, että voidaan saada niin kutsuttuja mikrolaitoksia, jotka ovat nekin paikallaan. Kiitoksia ja nyt annan vielä puheenvuoron tanssille. Aika paljon kiitoksia Tämä on yksi osa tätä ilmanlaatupakettia ja esittelijän ominaisuudessa. Mielestäni onkin erittäin tärkeää saada kattavan näkemys keskisuuriin polttolaitoksen liittyen. Olen kyllä samaa mieltä kollega Palutsin kanssa sen suhteen, että ollaanko tässä riittävän kunnianhimoisia me tiedämme, minkälaista ongelmasta on kyse, siitä on puhuttu paljon, mutta ei olisi mitään järkeä lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa, jos lähdetään vain liikkeelle neuvoston ehkäpä jopa heikennetystä kannasta. Parlamentin pitää selkeästi ajaa omaa tavoitteen asetteluaan, kertoa mikä on meidän kunnianhimon tasomme. Ja mitä tulee näihin poikkeuksiin ja muihin, niin ne omi, ovat omiaan vesittämään juuri näitä tavoitteita. Me tiedämme, että teknologia on olemassa, mitä voidaan saada aikaiseksi, joten meidän ei pitäisi lähteä näiden keskikokoisten polttolaitosten osalta suostua minkälaisiin ö, kompromisseihin. Ainakaan minä en näin suostuisi tekemään. Minä toivoisin, että polttolaitostenkin osalta oltaisiin yhtä lailla kunnianhimoisia, sillä tähän valtavaan ongelmaan voidaan puuttua vain jo ainoastaan tehokkailla toimilla, kuten komissio on ehdottanut. Siitä pitäisi lähteä liikkeelle ja pyrkiä ehkä vielä tiukempaankin lähestymistapaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vielä Girling. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli muutama kommentti, mutta puhun vain yhdestä asiasta, koska tiedän, että aika vähän Miksiköhän äh, hiukkaset on korvattu, siis particular matter englanniksi on korvattu sanalla dust. Minusta dust ei ole kauhean tieteellinen ilmaus. Mielestäni hiukkaset, particles, äh, kattaa paremmin äh, <clears throat> sen, mistä puhutaan. Ihan vain halusin kysyä, miksi hän halusi muuttaa tämän sanan ja käyttää sanaa dust. Thank you, adesso Mr. Lin. Kiitoksia, Mr. Lin. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Mielestäni hän on tehnyt erinomaista työtä. Mitä tulee sitten tähän 1-5 megawatin laitoksiin, erityisesti biomassa- ja puupolttolaitoksiin omassa kotimaassani on päästy aimoharpauksiin eteenpäin. Ja nyt näille laitoksille ei anneta enää mahdollisuutta kehittyä eteenpäin, niin sehän tarkoittaisi siis sitä, että tässä heitettäisiin lapsi pesuveden mukana pois. Jos lisäinvestoinnit 200 000 laitoksessa olisivat 150 000 luokkaa, niin on tietenkin ymmärrettävää, että tällaiset laitokset eivät voi olla kovinkaan tuottoisia. Eli oikeastaan tässä vain siirrytään takaoven kautta fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ja tässä mielessä ei kyllä olla menossa ihan oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron komissiolle. Ai, mutta anteeksi, Fielder. Brief. Uh. No niin, lyhyestä, kaunis. Tämähän on äh, tärkeä lainsäädäntöosa, joka yleisiin ilmastotavoitteisiin istuu oikein hyvin. Sellaiset äh, laitokset, jotka, jotka käyttävät äh, puu, puumassaa Suomessa esimerkiksi, äh, kaikki tietenkin tämä sitten pitää motivoida sekä ympäristöpoliittisesti että kustannustehokkaiden tehokkuusperiaatteiden mukaan. Ja sitten voidaan todeta, että myöskin äh, äh, äh, metsäteollisuudelle on erittäin tärkeää tuottaa sellaista ilmastopolitiikkaa, jota me todella tarvitsemme. Ja tätä taustaa vasten pitää muistaa, ettei nyt sitten yhtäkkiä aleta, aleta soveltaa politiikkaa, jossa esimerkiksi pienet sahat ja monet tällaiset muut yritykset joutuisivat kärsimään. Se olisi kaikin tavoin haitallista, myöskin ympäristöpoliittisesti huolta kantaa, kannoin esimerkiksi tästä päällekkäisyys vaan uhasta, E, e, sellaisia polttolaitoksia, jotka voivat pyöriä vuorokaudet ympäriinsä. E, ainoa mm, alue, jota vielä pitää mm, tarkastella, ovat nämä äh, päästörajat pienille laitoksille, erityisesti kiinteäpolttoainetta käyttäviä pöly- ja hiukkaspäästöt niin ikään pitäisi katsoa teollisuuden päästödirektiivejä, joissa, on, jossa jo on jo poikkeukset parhaiten mahdollisten eh, tekniikoiden käytö, käyttämiseksi sellaisissa maantieteellisissä olosuhteissa, jossa ei ole mitään eh, välitöntä eh, vaaraa esimerkiksi hiukkaspäästöistä ihmisille tai ylipäätänsä ympäristölle, taikka sitten jos teknistä syistä halutaan näin toimia. Eli kyllä tässä on olemassa hyviäkin konsteja säännellä näitä tilanteita ilman, että, että esimerkiksi ympäristölle ei koidu kohtuuta haittaa sitten verrattuna vaikkapa teollisuuden päästöön direktiivirajoitusten höllentämiseen. Hallen. Kiitoksia. tämän puheenvuoron komission edustajalle Hallenille. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, koska komissaari Vella on jo tuolla odottelemassa. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti omalta osaltani totesin seuraavaa, että olemme tyytyväisiä siihen, että esittelijän kantaa tuetaan, eli että 1-15 megawattia tämä skaala pitäisi pitää yllä ja antaa jäsenvaltiolle jonkinlaista ohjeistusta erityistoimenpiteiden toteuttamiseksi, mutta me olemme huolissamme sen suhteen, että jos tässä lähdetään näitä oksidien raja-arvoja laskemaan, niin silloin voidaan puhua siitä, että ei olla valmiita käyttämään näitä olemassa olevia teknologioita. Meidän ehdotuksemme oli realistisempi ja nyt lähdetään kyllä vesittämään tätä ratkaisumallia, jos tällaisia viestejä annettaisiin tällaiselle globaalille edelläkävijälle näin voimasuhteet muuttuisivat täysin, jos emme pidä kiinni näistä omista kunnianhimoisista raja-arvoistamme. On tietenkin valitettavaa, että jotkut, mm, jo, joitakin määräyksiä on huomattavasti heikennetty. Jos katsotaan komission ehdotusta, niin tarkoituksena on löytää kustannustehokas järjestelmä PK-yrityksille – ja tarjota myöskin pidemmän aikavälin varmuutta. Täällä on puhuttu vuosista 2020-2030, ja jos tässä lähdetään heikentämään näitä tasoja, niin se tarkoittaa sitä, että ihan lähitulevaisuudessa tekstiä halutaan lähteä muuttamaan ja raja-arvoja tiukentamaan, ja se ei ole taloudellisesti järkevä lähestymistapa. Mutta me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä kansalaisten suojelemiseksi. Jos määräyksen täytäntöönpanoa siirretään tuonnemmaksi, niin tämä aiheuttaa ongelmia. Tässä aikataulutuksena on 2030, mutta tässä tietyissä poikkeuksissa viitataan niin vuoteen 2035, ja tästä ei olisi hyötyä kansallista näkökulmasta katsottuna, eli ei ilmanlaatua laatua saada järkevässä aikataulussa ö, hyvälle tasolle, eli tämä aiheuttaa meille ongelmia. Lisäksi täällä on puhuttu kakkosliitteen arvoista, joihin ajatellaan tehtävän muutoksia. Me olemme aika lailla huolisamme tästä, niin kuin neuvostossakin asia on ollut esillä. Tämä tarkoittaisi sitä, että tässä puututaan erityisesti rikkiin ja on olemassa polttoaineita, jos on paljon rikkiä ja me emme halua niitä käytettävän, mutta jos niitä halutaan käyttää, niin silloin tarvitsemme tiettyjä toimivia standardeja. Mutta tämänhetkinen ehdotus heikentää tätä ratkaisumallia ja aikataulu venyy entisestään jopa vuoteen 2035. Ja jos näin tehdään, niin silloin näiden pienhiukkasten määrä ei laske toivotulla tavalla. Mitä tulee johdonmukaiseen lähestymistapaan, niin me olemme sanotun kanssa samaa mieltä. Tiedämme, että Tämä liittyy öljyjalostamoihin ja myöskin paperiteollisuuteen, joten meidän täytyy vain varmistaa, että IED ja ekosuunnitteludirektiivin osalta toimitaan johdonmukaisesti. Mutta varoittavana sanasana toteaisin, että kun puhutaan liitteestä, niin suurille yrityksille ei pitäisi antaa helpotuksen suhteessa pienempiin laitoksiin. Tämän verran huolenaiheenamme tai varauksena tähän johdonmukaisuuskysymykseen. Siinäpä herra puheenjohtaja omat kommenttini. Tiedän, ettei me ole ottaneet kantaa kaikkiin kommentteihin, jotka osoitettiin komissiolle. Tietenkin voin vastata vielä näihin kommentteihin, mikäli haluatte, joko täällä tai sitten myöhemmin. Pääjohtaja halusi tulla tänne, mutta valitettavasti kollega Venning on sairaslomalla eikä päässyt paikalle. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten vielä hyvin lyhyt kommentti esittelijältä. Kiitoksia. Kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, varjoesittelijät. Minun tarkoitukseni ei millään muotoa ollut heikentää, vesittää lainsäädäntöehdotusta. Mutta kannattaa korostaa, että jokaisella ehdotuksella on omat oikeutuksensa, perustelunsa. Työmme mittaan olen lukenut tukun asiakirjoja toki, ja olen tietysti valmis kuuntelemaan kommenttejanne avoimin mielin. Mutta kun esimerkiksi puhutaan suurista kerrostaloista, paljon, jossa on paljon asuntoja, taikka sitten tällaisia keskitettyjä lämmönlähteitä kaukolämmön mm, muodossa, kannattaa pyrkiä välttämään liian tiukkoja rajoituksia näille pienille lämpölaitoksille, koska silloin on, saattaa olla sitten kiusaus lähteä irrottautua tästä kaukolämpöverkosta ja lähteä omille teilleen, mikä on omiaan lisäämään päästöjä. Aika monissa jäsenmaissa on, on jo näin käynyt, käymässä. Miksi sen olen ottanut tähän erityisen korostetusti esille. Ja kiitokset vielä kollegat näistä kommenteista, niistä ne kaikki olen pannut korvan taakse. Nyt tietysti kun aika on kortilla, en voi kaikkiin lähteä tässä reagoimaan. Komissaari taitaa tuolla jo parveilla salin ulkopuolella. Eli ei tässä muuta kuin kiitoksia vaan rakentavasta panoksesta tähän mennessä. Remember. Kiitoksia. Muistuttaisin vielä takarajoista. Tarkistusten takaraja on 5.3. digitaalinen allekirjoitus tarvitaan ja viimeisessä kokouksessa me tammikuussa käsittelemme näitä tarkistuksia ja 13-14 huhtikuuta äänestetään. Nyt muistuttaisin vielä siitä, että kohta seitsemän esityslistassa otetaan käsittelyyn iltapäivällä. Nyt voimme mennä välittömästi mielipiteiden vaihtoon komissaari Carmeno Vellan kanssa. Hän on ympäristöstä ja meriasioista ja kalastuksesta vastaava komissaari. On suuri ilo ottaa teidät vastaan täällä ja aloittaa keskustelut. Jo ennen kuin työohjelmanne on tiedossa täydellisesti, meillä on tietysti joitain odotuksia teidän suhteenne ja odotamme työohjelmaltakin yhtä ja toista. Nyt annankin teille puheenvuoron ja sen jälkeen voimme kuulla kysymyksiä eri jäseniltä, poliittisilta ryhmiltä, minkä, vuo, minkä jälkeen voitte vastata tavan, tavanomaisen tapaan. Kiitoksia kovasti, kiitoksia Giovanni ja hyvää huomenta kaikille jäsenille. Ihan alkuun haluan kiittää teitä siitä, että toivotitte minut tänne parlamenttiin, jotta voimme keskustella tämän vuoden painopisteistämme ja niistä tavoitteista, joita minun mandaattiini liittyy. Kuulemiseni aikana lupasin, että lähden avoimeen dialogin teidän kanssanne. Sen jälkeen, kun ensimmäinen marraskuuta aloitin työn, niin olen jo tavannut teistä monia ihan nokikkainkin. Ja olen kuunnellut teidän neuvojanne asiantuntemusta, siitä on ollut minulle paljon apua. Tämän päivän keskustelu on seuraava vaihe, kun haluamme kehittää tätä dialogia vielä eteenpäin. Kuulemisessani sitouduin seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaan, niin kutsuttuun tiekarttaan etenemissuunnitelmaan. Sen tarkoitus on saada aikaan tehokasta matalahiilistä innovaatioyhteiskuntaa. Se mahdollistaa sen, että voimme suojella Euroopan luontopääomaa ja vaalia kansalaistemme terveyttä ja hyvinvointia. Tänään haluaisin kertoa teille siitä, millä tavalla komissio aikoo seurata tätä etenemissuunnitelmaa vuonna 2015. Haluaisin aloittaa puhumalla se asiasta, joka on ollut komission työohjelman keskiössä ja keskusteluiden keskiössä teidänkin kanssanne. Eli kiertotalouspaketista on kyse. Minä tiedän, että suurin osa teistä tässä valiokunnassa vastustitte sitä, että ähm, jätekatsaus vedettiin pois. Ja tiedän, että te olette skeptisiä äh, sen suhteen, että me haluaisimme esittää tänä vuonna kunnianhimoisemman ehdotuksen. Ymmärrän kyllä, että epäluuloisuutta ilmenee, mutta haluaisin myös todeta, että me olemme tehneet tällaisen sitoumuksen ja tulemme pitämään sitä kiinni. Odotan, että komissio muodollistaa sen, että tämä alkuperäinen ehdotus vedetään pois. Mehän olemme huolissamme siitä, miten voimme varmistaa sen, tai siis suurin tärkeintä meille tällä hetkellä on se, että miten saamme hyvän uuden ehdotuksen, joka voidaan toteuttaa pikin miten meidän täytyy keskittyä nimenomaan tähän uuteen ehdotukseen. Meidän motiivimme on aivan yksinkertainen. Me haluamme saattaa Euroopan kestävän aidon kasvun tielle, ja se edellyttää sitä, että edistämme kiertotaloutta. Haluamme myös lopettaa sääntely epävarmuuden, juridisen epävarmuuden niistä, jotka ö, ovat jo tehneet tai haluavat tehdä tärkeitä investointeja kiertotalouteen. Meidän ohjelmamme teksti ei voi olla selkeämpi. Me vedämme pois entisen ehdotuksen ja korvaamme sen kunnianhimoisemmalla tämän vuoden loppuun mennessä, jotta voimme edistää kiertotaloutta. Ei tässä ole mitään tulkinnanvaraisuutta. Meidän motivaatiomme on aivan selkeä, meidän tavoitteemme on yksinkertainen, mutta jotta me voimme tämän tavoitteen saavuttaa, tarvitsemme teidän apuanne. Tämä uusi lähestymistapa on kahtalainen. Ensinnäkin me tietenkin esitämme uuden lainsäädäntöehdotuksen jätetavoitteista. Tässä uudessa ehdotuksessa tullaan ottamaan huomioon se panostus, jotta julkisen kuulemisen aikana saimme. Myös otamme huomioon kaikki ne kommentit, joita neuvosto ja parlamentti on esittänyt, eli että jäteehdotuksen tulisi olla maa spesifisempi. Ja siksi komissio tuleekin tarkist- eh, tarkastelemaan kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja nojautuu myös siihen työhön, jota on jo tehty siinä vaiheessa, kun aiempi jäteehdotus tehtiin. Tietäkää ja ymmärtää, ymmärtäkää, että tämä uusi ehdotus tulee sisältämään visiomme jätehierarkiasta ja siitä, miten voidaan ki- jätteiden uudelleenkäsittelyä toteuttaa, miten voidaan kierrättää. Meidän menestyksemme mitta on se, miten hyvin politiikkoja kentällä toteutetaan kussakin jäsenvaltiossa. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia täytäntöönpanossa. Toiseksi me tulemme sulkemaan ympyrän kiertotaloudessa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä siinä vaiheessa ennen kuin tuotteesta tulee jätettä ja myös siinä vaiheessa, jolloin tuotteet eivät enää ole jätettä. Meidän täytyy tarkastella sitä, miten voimme rohkaista ja kehittää markkinoita, joilla tuotteita kierrätetään. Tulee tässä mieleen sanonta use it or lose it, käytä tai menetä. Olisi aika ironista, jos olisimme käyttäneet aika paljon aikaa siihen, että luomme suuren määrän kierrätettävää materiaalia, josta ei lopulta kierrätetä. Ja siksi meidän täytyy tarkastella sitä, miten voimme taata sen, että kierrätetty materiaali otetaan käyttöön uudestaan tuotantoketjussa. Samalla tavalla kierrättämistä voidaan helpottaa ja sitä voidaan tehdä tehokkaampaa ja kohtuuhintaisempaa, jos tuotteet ö, muotoillaan ö, niin, että halutaan jatkuvasti pitää jätteiden minimointi mielessä. Tämä on ikään kuin tämän ympyrän toinen puoli. Ja sen sitä tulee ilmentämään eh, etenemissuunnitelma, jossa pohdimme sitä, mitä voidaan tehdä heti ja mitä myöhemmin tämän mandaatin aikana. Me tarkastelemme myös sitä, kuinka resurssitehokkuus ja kiertotalous voivat vaikuttaa energiatehokkuuteemme ja siihen liittyviin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tähänkin asiaan tullaan puuttumaan energiaunioni tiedonannossamme, jonka varapuheenjohtaja Sefkovic esittelee huomenna iltapäivällä täysistunnossa. Tämän paketin molemmat puoliskot yhdistetään ennen tämän vuoden loppua. Toivottavasti olette yhtä mieltä siitä, että Tämä on erittäin laaja ja kunnianhimoinen ohjelma ja se on myöskin ympäristötoimintasuunnitelman seitsemännen sellaisen mukainen ja se on myös kestävien kehitystavoitteiden mukainen. Palaan niihin myöhemmin. Ja nyt haluaisin muistuttaa teille siitä, että tavoite 12 YK on kestävän kehityksen tavoitteista. Siinä korostetaan sitä, että meidän täytyy varmistaa kestävä tuotanto ja kestävä kulutus. Sen vuoksi olemme sitä mieltä, että tämä jätepaketti sinänsä yksinään ei vielä riittänyt. Eli keskittykäämme tähän haasteeseen, ottakaamme tämä haaste vastaan yhdessä. Se, että saamme maksimimäärän vastennetta me edellyttää sitä, että tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa otetaan tämä tavoite huomioon aina raaka-aineiden louhimisesta tai etsimisestä aina tuotteiden suunnitteluun ja niiden käyttöön ja kierrättämiseen niin, että järkevän jätteiden hallinnoinnin avulla saamme nämä raaka-aineet uudestaan tuotantoon. Emme tietenkään lähde nollapisteestä. Meillä on jo lausuntoja jäteehdotuksesta. Me saimme eri sidosryhmiltä paljon panostusta ja haluan kiittää vilpittömästi teitä kaikkia kiinnostuksestanne ja panostuksestanne. Se sitä varmasti vielä piisaa jatkossakin. Meillä on myös erilaisia toimia, välineitä ja menettelyitä, menettelytapoja, joita on toteutettu muun muassa kemikaalipolitiikan alalla, ja nekin ovat omiaan auttamaan meitä kiertotalouden edistämisessä. Meidän täytyy yhdistää tämä asiantuntemuksemme ja poliittinen määrätietoisuutemme niin, että saamme aikaan niin kattavan paketin kuin mahdollista. Viime joulukuussa Lionissa näin aivan uskomattoman ekoinnovaatiotilaisuuden. Siellä jaettiin European Business Environment-palkintoja. Miten me voimme viedä tällaista luovuutta eteenpäin? Miten me voimme ö, muokata ö, älykkäitä tuotteita koskevaa politiikkaamme? Voimmeko me ehkä käyttää ekodesign-direktiiviä, jotta voimme edistää kiertotaloutta? Entäpä Voisimmeko käyttää kemikaalilainsäädäntöä, jotta voisimme parantaa kierrätetyn materiaalin laatua ja jotta voimme estää sen, että haitalliset aineet päätyvät takaisin tuotantoon. Ja entäpä kriittiset raaka-aineet? Teollinen jäte muodostaa puolet Euroopan unionin jätteistä. Miten tähän voidaan puuttua? onko meillä parhaita, onko meillä parhaita mahdollisia tekniikkoja käytössämme jo? Miten me voimme parantaa jätehuoltoa? Entäpä sitten kuluttajapolitiikka? Sen tulisi ehkä olla paremman, paremmin kiertotaloustavoitteiden mukaista. Entäpä Euroopan unioni? Miten Euroopan unioni voi tukea kiertotaloutta rahoituskeinoin? Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joihin meidän yhdessä täytyy löytää vastauksia tulevina kuukausina. Mihin toimiin voitaisiin ryhtyä ehkä lainsäädäntötoimiin, markkinapohjaisiin välineisiin, tutkimukseen, innovaatioon, kannustimiin, informaation vaihtoon ja tietysti myös vapaaehtoinen tuki olisi avuksi. Tällä tavalla voisimme tukea yrityksiä, mukaan luettuna pk-yrityksiä, konkreettisin keinoin niin, että niiden olisi helpompi siirtyä kohti kiertotaloutta. Komission raportti Euroopan strategisesta investointisuunnitelmasta, siinä korostetaan sitä, kuinka ekoinnovaatiot ovat erittäin tärkeitä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että aktiivisesti tuemme ekoinnovaatio hankkeita rakennerahastoista. On monia mahdollisia toimia, joihin voidaan ryhtyä ja tarttua, ja konsultoimme sidosryhmiä ennen kuin valikoimme parhaat palat. Teidänkin panoksenne tähän asiaan ja tähän edistykseen on erittäin tärkeää, ja kuten tavallista, niin mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne. Ja teillähän on oma aloite, mietintö kiertotaloudesta tulossa se hyväksyttäneen kesäkuussa täysistunnossa. Olkaamme innovatiivisempia ja kunnianhimoisempia yhdessä. Mitä tulee kansallisiin päästökattoihin, sitä koskevaan direktiiviin, on selvää, että tämä ehdotus pysyy pöydällä. Aiomme neuvotteluiden mittaan esittää muokatun ehdotuksen, jossa otetaan huomioon <clears throat> yhteislainsäätäjien kehkeytyvät kannat mm. Haluamme myös saada aikaan synergiaa energia- ja ilmastopolitiikan välille. Haluamme niin ikään keskittyä siihen, että hallinnollista takkaa vähennetään kuitenkin kyseenalaistamatta tavoitteitamme. Nyt meillä on arvioidut kustannukset, jotka perustuvat tilastotieteeseen jäsenvaltioilta, tilastotietoihin jäsenvaltioilta, ja siksi onkin tärkeää viedä keskustelua poliittisempaan suuntaan. Jos toki ymmärrämme, että erilaisia huolia tähän ehdotukseen vielä liittyy, niihin täytyy puuttua. On kuitenkin tärkeää, että meidän täytyy pitää kiinni korkean, korkeasta kunnianhimoisesta tavoitteesta, jotta voimme vähentää muun muassa terveysvaikutuksia, kielteisiä sellaisia. Ja odottelen teidän ehdotuksianne ja vakuutan teille, että komissio on sitoutunut siihen, että löydetään pikainen tyydyttävä yhteisymmärrys. Te olette juuri keskustelleet Gresipin ähm, mietintöluonnoksesta, joka koskee näitä keskikokoisia polttolaitoksia. En osannut lausua nimeänne, anteeksi. Eli tämä suunnitelma varmasti myötä vaikuttaa myös saasteiden vähentämiseen kaupunkialueella eritoten. Olen erittäin tyytyväinen voidessani todeta, että Euroopan parlamentti haluaa Latvian puheenjohtajakaudelle jo ensimmäisessä käsittelyssä yhteisymmärryksen saadaan. aikaan. Komissio on samaa mieltä. Me toivomme, että tulos on hyvä, jotta voimme saada aikaan yleiset päästötavoitteet. Sitten vielä yksi aloite, jonka osalta olemme jo tehneet työtä ja tehneetkin paljon. Tässä on kyse YK on kestävän kehityksen tavoitteista. Kollegani Neven Mimichan kanssa olemme kolme viikkoa sitten esittäneet tiedonannon, joka koskee köyhyyden kitkemistä ja kestävän kehityksen pönkittämistä. Tämän vuoden joulukuussa valtioiden päämiehiä pyydetään hyväksymään vuoden 2015 jälkeinen suunnitelma, eli vuosituhannen tavoitteiden jälkeinen suunnitelma, ja on myös keskusteltava tuossa yhteydessä Rio plus 20 tuloksista, niitä täytyy toteuttaa. Tarvitaan myös e, Euroopan unionin visio todellisesta globaalisesta kumppanuudesta, jos me haluamme saavuttaa tavoitteemme. Yksihän liittyy liittyy muun muassa juuri tuotantoon ja kulutukseen. Euroopan unioni voi olla globaali johtaja useillakin alueilla. Muun muassa se voisi yksilöidä uusia tuotanto- ja kulutussyklejä. Meidän täytyy myös viedä eteenpäin ehdotustamme valtamerten hoitamisesta, hallinnoimisesta. Kaiken kaikkiaan meriresursseja täytyy parantaa ja tämä on erittäin tärkeä osa minun mandaattiani. Jos tiedonanto hyväksytään, niin se tulee kattamaan komission näkemyksen siitä, mitä tarvitaan, jotta tämä globaali agenda voidaan toteuttaa. Siihen sisältyy muun muassa valvontaa, tarkastusta ja sitoumusten tarkastelua. Meillä on koko joukko toimia, joiden avulla toivottavasti pääsemme kohti parempaa täytäntöönpanoa myös vuoden 2015 jälkeen. Ja odotan keskusteluita parlamentin kanssa, jotta tämä uusi kantamme todellakin muuttuu sanoista teoiksi niin, että vuoden 2015 jälkeinen agenda, siitä tulee menestyksekäs. Sitten luonnosta. Tämä vuosi on luontopääoman teemavuosi. Jotta se saisi enemmän näkyvyyttä, niin tulemme järjestämään erilaisia tapahtumia – Ensinnäkin keväällä ilmaistaan luonnon tilaa käsittelevä raportti. Me tulemme myös kuulemaan niin kutsutusta luontolainsäädännön fitness-checkistä ja tulemme keskustelemaan niin ikään EUn biodiversiteettistrategiasta. Viime viikon kumppani Euroopan investointipankin kanssa siitä, että aloitetaan uusi tällainen NCFF-fasiliteetti Siinä on tarkoitus rahoittaa luontopääomaa. Se on erittäin tärkeä askel. Ja sitten meillä on tämä niin kutsuttu fitness check. Sekin on osa EUn lainsäädännön, se on osa EUn lainsäädännön tarkastelua REFIT-ohjelman puitteissa. Monet kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja muut pitävät eri, pitävät luontolainsäädäntöä erittäin tärkeänä, ja komissio on tietoinen siitä, että tähän asiaan liittyy aika paljon arkaluontoisiakin asioita tähän REFIT-harjoitteeseen. Komissio tulee suorittamaan perusteellisen analyysin, ja sen aikana tulee olemaan mahdollista panostaa sisältöön. Meillä tulee olemaan myös tärkeitä tapahtumia, kuten Vihreä viikko kevä, kesän korvalla. Siinä kiinnitetään huomiota muun muassa juuri biodiversiteettiasioihin ja syyskuussa järjestetään tämä Fitness Check-konferenssi. Minä luotan siihen, että teiltä tulee paljon panostusta näihin kaikkiin keskusteluihin ja tapahtumiin. Toivon, että yhdessä voimme viedä eteenpäin kaikkia näitä asioita. Ja ensi viikollahan julkaisemme State of the Environment-raportin kertomuksen luonnon tilasta. Se on ympäristöviraston tärkeä raportti. Mutta sitten vielä muutama sana täytäntöönpanosta. Omassa kuulemisessani tähdensin sitä, että jäsenvaltioiden täytyy parantaa juoksuaan tietyissä mm, tapauksissa jopa merkittävästikin. Tiedän, että me olemme ö, yhtä mieltä tavoitteista siitä, että lainsäädäntöä on ö, toteutettava ö, hyvin. Ja lienette yhtä mieltä siitä minun kanssani, että ei ole mitään järkeä asettaa tavoitteita, jos niitä ei sitten toteuteta. Jotta lainsäädännön toteutuminen olisi parempaa, niin Haluan tehdä lähempää yhteistyötä kunkin jäsenvaltion kanssa, jotta voisin ymmärtää paremmin, missä ongelmat piilevät ja miten voin edistää lainsäädännön noudattamista. Minä vetoan myös teihin, jotta käytätte omaa vaikutusvaltaanne ja verkostojanne omissa kotimaissanne, vaalipiireissänne, jotta voitte parantaa täytäntöönpanoa. Tämä on omiaan luomaan sellaista tasaista pelikenttää, reilua pelikenttää, jota yritykset tarvitsevat. Ja tärkeämpää on vielä se, että tällä tavalla voidaan varmistaa ne korkeat ympäristö- standardit, joista kaikkien kansalaisten mielestä tulisi voida nauttia. Kiitoksia, että kuuntelitte ja nyt odottelen kiintoisaa keskustelua kanssanne. Kiitoksia, että kuuntelitte. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja selkeistä visioistanne. Meillä on paljon sellaisia asioita, joita tämäkin tässä oli paljon sellaisia asioita, joista mekin olimme teiltä jo aiemmin kyselleet. Ja nyt annan puheenvuoron ensimmäisille puhujille, jotka edustavat eri ryhmiä. Liise, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, mutta toivoisin, että varakoordinaattori kollega Belet aloittaisi keskustelun. Uh, thanks, Chairman. Uh, thanks, uh, Peter. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos uh, Peter tästä. Tervetuloa komissaari tähän valiokuntaan. Minulla on pari täsmäkysymystä. Olemme tietenkin hyvä, että tämä se ehdotus on vielä pöydällä ja olette luvanneet tässä, tästä vielä päivitettyä versiota kohta sillä. Muutama kysymys tästä ensinnäkin, että varmaankin kaikki tässä salissa haluaa, haluaa tällaisen hyvinkin kunnianhimoisen ehdotuksen, jossa sitten byrokratia on minimoitu olemattomiin. Tämä paradoksi on tietenkin aina vieraanamme, kun tähän vielä lisätään se, että me, me tiedämme sen, että usea, yhä useimmilla jäsenmailla on ää, su, suuriakin vaikeuksia nykyisten päästörajojen ää, saavuttamisessa tai niissä pitäytymisessä. Miten ajattelitte kenties auttavan niitä jäsenmaita, jotka pyrkivät näihin vielä eh, entistä eh, kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, millä tavalla apua siis sinänsä voitaisiin eh, helpottaa. Sitten maantieliikenteen päästöt Äh, itse asiassa tämä nykyinen äh, sy- syklinen arviointi ei ar- vastaa äh, ar- arjen haasteisiin. Näinpä kysynkin, mitä ajattelitte tehdä niin, että vuonna 2017 kolme vuotta euro 6 standardeen täytäntöönpanon jälkeen todellisia päästö standardeja sitten näissä äh, rytmeissä sykleissä käytetään. Sitten Liisa. E Paljon kiitoksia. Toisin kuin kansapuolue, niin me emme ole todellakaan tyytyväisiä siihen, että tämä paketti on vedetty pois. Me aina toivomme, että tekstiä voidaan parantaa. Katsotaan nyt, mitä tulevina viikkoina ja kuukausina komissiossa asian tiimoilta vielä tehdään. Toki on hyvä löhteä kokonaisvaltaisesti liikkeelle, eli saadaan kokonaispaketti eikä vain puolikas paketti, mutta meidän täytyy myöskin aikaa muistaa jätteistä puhuttaessa ja kierrätyksestä puhuttaessa e, myöskin energiatehokkuusasiat. Se pitää huomioida ja sitä kautta varmistetaan tuotteiden käyttö. Komissio itse ilmoitti, että potentiaalia on olemassa myöskin työllisyyspuolella, eli työpaikkaa voidaan kyllä luoda. Jopa kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa olisi tarjolla, mikäli vain järkeviä päätöksiä tehdään. Joten tästä syystä emme ole tyytyväisiä, että tämä viivästyy entisestään, mutta jos näin todellakin käy, että ehdotus paranisi entisestään, niin silloin kyllä me olemme valmiita joustamaan. Mitä tulee EUn lains, ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon. Lainsäädäntöä tuotetaan paljon, mutta emme oikeastaan näe metsää puilta. Täytäntöönpano tapahtuu kansallisella tasolla ja siellähän se ongelma piileekin. Eli kansallisella tasolla ei toimita niin kuin aikanaan toivoimme, kun lainsäädäntöä lähdimme laatimaan. Viittaan tässä nyt vain ja ainoastaan flora, fauna, habitat ja vesidirektiiviin, mitä pitäisi oikeastaan tapahtua tämän fitness-tarkastelun aikana, jotta tilanne paranisi myöskin valvontapuolella? Tarjotaanko enemmän rahaa tar- valvontatoimintaan vai mitä pitäisi tehdä? Tehän vastaatte myöskin kalastuskysymyksistä. Tiedän, että tietyissä jäsenvaltioissa kalastusviranomaiset sulkevat silmänsä eikä seurata, miten lainsäädäntöä pannaan kansallisella tasolla täytäntöön. Tarvitsemmeko uudenlaista strategiaa myöskin lainsäädäntöpuolella? Ja mitä tulee seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaan, niin siinähän todetaan, että tarkastustoiminnan pitäisi tehostua, joten mielelläni kuulisin teiltä, minkälaisia suunnitelmia komissiolla on tälle varalle. Paljon asiaa on esityslistalla ja jos haluamme saavuttaa esitetty tavoitteet, niin silloin saamme tuloksia aikaiseksi, mutta olemme nyt jälkijunassa. Tässä on kyllä aikaa tuhraantunut liiankin paljon. Kiitoksia. Kiitoksia ECR, edustaja Girlin. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komissari Vella. Aivan alkuun haluaisin kiittää teistä, teidän joskus hiljaisista, mutta tehokkaista varmaan kuluissa tapahtuvasta toiminnasta ilman laatupaketin eteenpäin viemiseksi. Minä halusin kuitenkin lintu- ja habitat-direktiivistä sanoa muutama sana. Siinä alkupuheenvuorossa toki siihen viittasitte. Ja mehän olemme kaikki nähneet ja tämän alkuperäisen kirjeen äh, perusteella, jonka lähetettiin äh, kirjeellä, äh, kirjeen pohjalta, jossa teitä pyydettiin ottamaan tämä ote ja kun tämä kun tarkastus nyt on puolimatkassa, että tietenkään voi antaa mitään lopullista arviota, mutta voisitteko kuitenkin hiukan päivittää, missä mennään tämän äh, tarkastelun äh, kannalta, niin että ettei näitä ehdotuksia sitten varmaankaan tulisi oikeasti niin paljon kuin on tässä on pelätty, ettei se sitten vesittäisi koko hyvää hanketta. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitten Aldesta, Gerbrandi. Mr. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset komission jäsenelle tästä tähän astisesta huomioista. Ennen kuulemista varoitin teitä siitä, että ei kannata niin aika hankalalla asialla joudutte aloittamaan ja näin tässä on käynyt. Ja oikeastaan ensimmäinen erä meni muille. Eli ensimmäisen paketin osalta menetitte pelin suhteessa komissioon. En puutu tähän kädenvääntöön sen enempään. Haluan katsoa tulevaisuuteen ja seuraaviin taistoihin. Eli kestävää kehitystä, siihen pitää panostaa silloin, kun kasvun tielle halutaan päästä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa, että Junckerin investointisuunnitelma johtaa myöskin kestävään kehitykseen. Me tiedämme tuleva talous perustuu kehityks, äh, kestävään kehitykseen. Ja se tarkoittaa sitä, että jos todellakin investointihalukkuutta löytyy, niin niiden pitäisi toimia myöskin äh, kestävyyden pohjalta. Ja mehän tiedämme, että jos toisella tavalla investoidaan, niin silloin rahat menevät vain hukkaan. Joten kolme konkreettista kysymystä teille joko keskustelette Kataisen ja Timmermansin kanssa siitä, miten aiotte varmistaa kestävät kriteerit, että niitä noudatetaan investointisuunnitelmaa toteutettaessa? Ja oletteko analysoineet laisinkaan investointisuunnitelmaa ja sen kestävyysulottuvuutta? Ja jos olette näin tehneet, niin voisitte lähettää tämän parlamentille tämän analyysin. Ja jos ette ole tällaista analyysiä vielä tehneet, niin aiotteko sellaisen laatia? Ja sitten vielä näistä hankkeista, joita on esitetty investointisuunnitelmaan. Ne ovat vanhanaikaisia liikenneinfrastruktuurihankkeita eikä tällaisia uuden aikaisia kestävän kehityksen hankkeita. Ja pelkään pahoin, että tässä ympäristöasiat jäävät sivuraiteelle. Voitteko taata minulle, että näin ei käy, vaan että investointisuunnitelma olisi ensimmäinen harppaus kohti todellista kestävää eurooppalaista taloutta. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Konečna Guesta. Děkuji, pane předsedo, děkuji i panu komisaři za minimálně v některých oblastech. Eh, niin, eh, eh, kiitos komissaari tästä eh, eh, erinomaisen kattavasta ja jopa suorastaan yksityiskohtaisesta alustuksesta, kuten teiltä on totuttu odottamaan. Eh, me kuessa emme ole kovinkaan tyytyväisiä siihen tosiseikkaan, että me, meillä on me olemme nyt viisi vuotta jo valmistelleet jäte, jätepakettia ja siihen on tarvittu paljon aikaa, analysoitu yltä ja päältä ja sitten vielä haluatte sen, että, että vielä halutaan lisää. No ei se nyt ole oikein ö, reilua. Ja me toivon sitten tietenkin, että meidän tuellanne ja kaikki, kaikkien muidenkin tuella tämä asia saadaan aika nopeasti onnellisen päätökseen. Minullakin on muutama kysymys. Totesitte hiljakkoin, että, että talouden kasvu ja ja äh, äh, ympäristöpolitiikka eivät ole keskenään valinnaisia, molemmat ovat äh, saman asian kaksi puolta. Ja jos ajatellaan talouden kasvua ja ympäristön, ympäristön suojelua, niin ne pitäisi tietysti ottaa, ottaa TTIP-neuvotteluissa tiukasti yhdessä yhdeksi muuttujaksi. Mitä te ajattelette näistä, näistä neuvotteluista ja millä tavalla komissiossa tätä, tätä asiaa seurataan ja, ja katsot, katsotteko, että huole, huolehditaan siitä, ettei näitä asioita, ehdotuksia sitten oikopäitä torjutakaan. Ja mitä sitten tulee ilma, ilmansuojeluun? Meillähän on nykyään jo voimassa direktiivejä, jo, joita voitaisiin käyttää hyväksi ja soveltaa tehokkaammin. Millä tavalla te ajattelitte edetä tässä asiassa niin, että, että, että tämä tämä direktiivi, joka on jäänyt vajavaiselle täytäntöpanolle jäsenmaassa, että todellakin pannaan täysimittaisesti voimaan. Eh, millä tavalla valmistaudutte tähän? Thank you, Commissioner, and uh, thank you for... Kiitoksia komissaari ja kiitoksia tästä avauspuheenvuorostanne. Toistaiseksi olemme olleet erittäin leppeitä täällä ympäristövaliokunnassa. Koska olen hollantilainen, niin puhun vähän suorasukaisemmin ja sanon sen, mitä monet ajattelevat. Nimittäin sen, että tähän mennessä ympäristövaliokunta ei ole tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin kiistelyt komission kanssa. Ja tässä on selkeää luottamuspulaa koska jos komissio sanoo, että se aikoo vetää pois jätepaketin, mutta kuulla ensin instituutioiden kantoja. Jos esimerkiksi kaikki ympäristöministerit joulukuussa sanovat, että vastustavat, jos Euroopan parlamentti ei ehkä muodostaa lopullista kantaa työohjelmasta, mutta enemmistö vastustaa sitä, että jätepaketti vedetään pois. Jos yleisten asioiden neuvostossa komissiolle sanotaan, että siellä vastustetaan poisvetämistä ja silti te sanotte, että vastattu, jatkatte samaan malliin ja väitätte, että tässä kuuntelette muita instituutioita, niin sehän on potaskaa, hölynpölyä. Ja te ö, rikotte kaiken sen luottamuksen, joka ehkä on, ja te olette vastuussa siitä ja teidän täytyy vastata, minkä vuoksi te edelleenkin jatkatte tätä poisvetoa, vaikka kaikki instituutiot ovat tehneet päivän selväksi sen, että eivät puola sitä jos te sen jälkeen menette sitten vielä sisältöön, niin minusta ette kyllä niin tee. Jos te sanotte, että ylläpidätte vision kierrätystavoitteista, niin mitä se tarkoittaa? Aiotteko te pitää tavoitteet laissa, kyllä vai ei? Ja se, mikä teidän visionne, siitä minä viis veisaan, mutta haluan tietää, että lainsäädäntöehdotuksessa nämä tavoitteet näkyvät. Ja jos halu, sanotte, että haluatte kunnianhimoisemmin sulkea tämän ympyrän, mutta puhutte vain tiekartasta, niin tämähän on pelkkää bla blaata. Tässä on vain yksi komission tiedonanto, jossa ei ole mitään sisältöä. Voitteko te sanoa, että kunnianhimoisuus tarkoittaa sitä, että tehdään lainsäädäntöehdotus niin, että koko ympyrä suljetaan eikä vain esitetä jotain tiekarttaa. Jos te vain siinä tapauksessa, että te teette nämä lupaukset tänään, niin ehkä jonkinlaista luottamusta voi palautua, mutta tällä hetkellä se on ihan tiessään. Ottakaa minut vakavasti. Kiitoksia. Ja sitten FDD. Kiitoksia puheenjohtaja Arvon komissaari. Minä kuuntelin teidän puheenvuoroanne erityisesti kun puhuitte ö, kiertotaloudesta. Kun puhuitte kiertotaloudesta, niin yleensähän puhutte puhutte aina ähm, jätteistä, siitä miten jätteitä voidaan käyttää paremmin hyödyksi, mutta paljonkaan ei puhuta tai ainakaan riittävästi puhuta siitä, miten voitaisiin mahdollisimman äh, vähän äh, käyttää äh, fossiilisia resursseja. Ähm, ja tehän olette myös meriasioista äh, vastuussa oleva komissaari. Haluaisin puhua Kroatian äh, tilanteesta. Äh, Kroatian ähm, hallitushan teki tarjouspyynnön Adrianin meren öljyn poraamisesta. Tässähän on monia maita, Italia, Montenegro, Kreikka. Tässä, tässä puhutaan puolikkaasta Adrian niin merestä, joka on myös kalastuksen ja matkailun keskus. Se on todella suuri rikkaus matkailuelinkeinolle. Siellä on myös satoja ja satoja ta, saar, ta, siellä on lukuisia saaria ja Saarilan asiakkaitakin. Haluaisin tietää, eikö tämä öljy nyt saata vaaraan uhanalle koko tämän tuhatvuotisen peri, luonnonvaramme. Siellä on saaria, siellä on turismia, siellä on kalaa. Ja entäpä jos tulee jonkinlainen öljyvuoto? Se olisi aikamoinen saaste. Silloin koko tämä perintö menetettäisiin iäksi toivottaa, siis, siis toisaalta me teemme päätöksiä energiamiksistä ja niin edespäin, mutta mitä väliä on tällä energiamiksillä? Minä haluan tietää, mitä tämä komissio aikoo todella tehdä, jotta voidaan ää, pitää huolta kahdesta perus perusoikeudesta, nimittäin oikeudesta terveyteen ja oikeudesta ympäristön suojeluun. Thank you very much. And now I give the floor Kiitoksia. Kovasti nyt puheenvuoron saa komissaari. Saatte vastata ensimmäisiin kysymyksiin. Ehkä 6-7 minuuttia, jos voisitte käyttää, koska meillä on vielä pitkä, pitkä puhujalista tämän jälkeenkin. Chairman, first of all. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa näistä ensimmäisistä kysymyksistä. Olemme tietenkin yhtä lailla huolissamme tilanteesta. Te viittasitte jätteisiin raaka-ainetasolla. Se on sara, jos, jonka suhteen meidän täytyy olla vielä kunnianhimoisempia. Mutta asiaahan ei ole nykyisessä ehdotuksessa laisinkaan käsitelty. Lainsäädäntöä on olemassa ja me varmistamme, että jäsenvaltiot, vaikka he itse omaavatkin päätätävallan, käyttävätkö he toimintamahdollisuuksia hyväksi, niin meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kiitokset Bas Eichhoutille näistä kommenteista ja rohkaisevista sanoista. Paljon kiitoksia. Mitä tulee ehdotuksen poisvetämiseen, niin siihen liittyen haluaisin todeta, että jos jotkut teistä ovat tyytyväisiä tähän puolikkaaseen pakettiin, no minä en ainakaan, mutta jos olette tyytyväisiä siihen, että keskitymme vain ainoastaan itse jätteeseen ja kulutuspuoleen, niin toteaisin, että se ei ole hyvä asia. Meidän ei tulisi tyytyä siihen. Ja jos me olemme huolissamme vain ainoastaan lainsäädännöstä, ja kunnianhimoista sellaisesta, niin sanoisin, että kyllä meidän täytyy olla kunnianhimoisempia myöskin täytäntöönpanon puolella. Menestys ei riipu siitä, kuinka paljon lainsäädäntö on olemassa, vaan siitä, mikä on lopullinen tulos, jota, joka lainsäädännön avulla saadaan aikaiseksi. Kollega Kecetsna Guesta Kiitokset osoittamastanne tuesta. Sitä tarvitsemme. Ja mitä tulee taloudelliseen kasvuun ja ympäristöön ja niiden linkittämiseen, niin kuten totesin, siihen minäkin uskon. Jos on olemassa näyttöä, että ympäristö ja talous voivat kulkea käsi kädessä, niin oikeastaan näyttöä löytyy kiertotaloudesta. Eli kiertotalous on ratkaisumalli sillä, katsotaan tätä taloudellista ulottuvuutta, sillä me haluamme olla resurssitehokkaampia. Me haluamme, että yritykset ovat kehit- kilpailukykyisempiä, mutta samalla huomioidaan myöskin ympäristöseikat. Eli meidän resurssivajeemme huomioidaan. Joten kyllä minä uskon, että ympäristö ja talous voivat kulkea rinnakkain. Sitten kollega Gerbrandin kommentteihin. En sanoisi, että menetin ensimmäisen taistelun tai hävisin ensimmäisen toistelu, taistelun, sillä silloin kun puhuimme muovipusseista, niin minä voitin sen taistelun. Ja jos voimme saada vielä kunnianhimoisemman kiertotalouspaketin, jossa käsitellään jätettä ja myöskin tuotantoa, niin silloin me yhdessä voisimme voittaa myöskin tämän toisen taistelun. Mitä tulee keskusteluihin varapuheenjohtajan kanssa investointisuunnitelmista ja niin poispäin, toden totta, tällaiset keskustelut ovat käynnissä ja mustaa valkoisellakin on olemassa komission lausuma huolenaihe siitä, että rahat pitää Kanada voida kestäviin hankkeisiin. Ja komissio pyrkii varmistamaan, että näin rahat myöskin kanavoidaan. Kollega Görling, viittasitte ilmanlaatupakettiin ja lintu- ja habitaattidirektiiviin. Tietenkään en voi tässä antaa lopullista vastausta, mutta kuten sanoimme, työstämme asiaa ja toivottavasti tämä on sellainen kysymys, jota ensi vuonnakin käsitellään. Viittasitte seitsemänteen toimintaohjelmaan ja voin vahvistaa tämän tiedon. Eli kyllä siltä pohjalta me työtä vieläkin teemme. Kollega Grote ei ole, tai Matias ei ole tyytyväinen tähän, tähän poisvetoon. No, jos puhumme lainsäädäntöehdotuksen pois vetämisestä, emmekä tee mitään korvaavaa ehdotusta, niin minä olisin vielä raivois, enemmän raivoisani kuin te. Mutta kyse ei ole siitä, että vedämme jotain pois emmekä tee enää mitään, vaan nyt puhutaan siitä, että poisvetämisen jälkeen esitetään vielä kunnianhimoisempi ehdotus, jossa huomioidaan yhtäältä jätepuoli, että myöskin uutena osiona tämä tuotantopuoli. Joten kun puhumme pois vetämisestä, niin meidän ei pitäisi ajatella, että siihen päättyy koko toiminta. Ei, kyse on siitä, että jotain uutta on sitten tulossa. Mitä tulee työpaikkoihin ja ajan menettämiseen, toden totta, täällä on taloudellinen ulottuvuus. Ja tästäpä syystä haluamme priorisoida tätäkin asiaa, eli luoda työpaikkaa, päästä kasvun tielle ja investointeja halutaan lisätä. Me emme halua menettää aikaa entisestään ja tästäpä syystä toteaisinkin, että meidän täytyy keskittyä tulevaan uuteen ehdotukseen. Sillä kun puhumme ajan menettämisestä, niin oikeastaan nyt jo olemme jälkijunassa Joskus minusta tuntuu siltä, että ehdotuksemme ei riitä ja tulee myöhässä. Me keskustelemme jostain, josta keskustelut alkoivat jo oikeastaan 60-luvulla. Ja 60-70-luvun vaihteessa keskustelut oikeastaan alkoivat tällaisesta konseptista unionin tasolla. Ja jos näin kauan kestää, niin silloin voidaan puhua todellakin ajan menettämisestä, eikä siitä, että tässä nyt vielä kulunee muutama kuukausi lainsäädäntöehdotuksen parantamiseksi. Ja Matias viittasi myöskin erittäin tärkeään asiaan, olen kanssasi aivan täysin samaa mieltä, eli tähän lisärahoitukseen liittyen. Minäkin keskustelen kollegani Korina Kretun kanssa samaisesta aiheesta. Silloin kun sanon, että kunnian himoisempi täytäntöönpanoprosessi, niin en tarkoita sillä sitä, että meidän olisi keskityttävä vain ainoastaan lainsäädäntöön ja tehtävä siitä kunnianhimoisempaa ja päättää toimintamme siihen. Ei, komissio haluaa olla kunnianhimoisempi myöskin itse tulosten osalta. Keskustelen kollega Kretun kanssa myöskin siitä, että miten lisärahoitusta voidaan ohjata hankkeisiin, jotka ovat omiaan helpottaakseen jäsenvaltioiden tilannetta, jotta he voivat saavuttaa nämä tavoitteet. Miksi investoisimme sellaisiin hankkeisiin, joita kipeämmin tarvitaisiin muualla, sellaisissa hankkeissa, joista on todellista lisäarvoa? Ja sitten lopuksi vielä kollega Beletin huomioihin. Niin mitä tulee byrokratiaan, niin olen kanssa samaa mieltä. Silloin kun puhutaan hallinnollisen työtaakan vähentämisestä, niin se pitää toteuttaa ei standardeja vesittämällä, vaan no annettakoon yksi esimerkki. Miksi jäsenvaltion täytyy viikoittain raportoida asioista, jos hallinnollinen taakka voidaan pienentää ja silti saavuttaen samat tulokset. Ja sitten resursseja voidaan käyttää vaikkapa enenevässä määrin juuri täytäntöönpanopuolella. No, muutamia lisää huomioita sitten myöhemmässä vaiheessa vielä. I asked two very simple concrete questions. Kiitoksia. Esitin kaksi yksinkertaista kysymystä, mutta en saanut vastausta. Jos tällä tavalla keskustellaan, niin onpa kummallista. Oli kaksi kysymystä. Ensinnäkin, tullaanko lainsäädäntöehdotukseen sisällyttämään tavoitteita? Ja toiseksi, tullaanko ehdotus tekemään myös, siis lakiehdotus myös joka koskee tuotantopuolta, siis tuotantopuolta. Kaksi yksinkertaista kysymystä, kaksi yksinkertaista vastausta. Kai tämä oli ihan kohtuullinen kysymys. The targets will still be there. And... Kysymyksiin ensimmäiseen kyllä. Ja mitä sitten tulee tuotantolainsäädäntöön? Sitten siitä täytyy tietysti vielä puhua lisää. Siinä on sekä lainsäädännön tiedonantojen yhdistelmä – se on vielä kesken, päättämättä siis. Comment. Kiitoksia näistä lisäkommenteista. Sitten seuraava kierros. 27 puheenvuoropyyntöä. Ja pitää myös... Pitää muistaa, että jokainen saa vain minuutin puheaikaa. Peterille on ensimmäinen. German. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, minua ilahdutti, kun painot että innovaatiota ja strategista lähestymistapaa. Ja haluaisin tästä äh, tätä avata. Nimittäin mehän tarvitsemme tällaista käsitteellistä innovaatiota ja, ja sektorit ylittävää lähestymistapaa. Äh, pienet pien, pien, äh, tilat esimerkiksi Euroopassa kärsivät kannattamattomuudesta siellä, äh, siellä energiakustannukset, ja lantakustannukset ovat korkeimmat äh, kiinteät kustannukset, ja me, minä ehdottaisin, miten voi, voisimme huomattavasti tehokkaammalla tavalla investoida maatalouspolitiikkaan. Äh, ma, viljelijälle tärväytyy kaikki raha energiaa voitaisiin rakentaa tällainen pitkäaikaisrahoituksella rakentaa tällainen aurinkoenergiajärjestelmä, joka, jota voitaisiin sitten käyttää hyväksi. Näin sitten viljelijä voisi panostaa laitehankintoihin, tukiaisia voitaisiin sitä kautta vähentää niin, että sitten saataisiin enemmänkin varoja siirrettyä halvempan energiantuotantoon, sähköenergian näin sitten saisimme tällaista ylimääräistä tulonlähdettä viljelijällekin. Tämä minuuttini meni jo, mutta kuitenkin meidän pitää viljelijä, viljelyä, energiaa, telekommunikaatioita, haja-asutusalueillakin tehostaa. Miten voi sitten ajatella tukevanne tällaista käytännöllistä ehdotusta tukea? Uh, we have to maintain the time because... Hyvät kollegat, pitää pitää kiinni aikarajoista, koska te tiedätte, kuinka paljon tässä on aikaa käytössä. Pyydän teitä puhumaan minuutin per nenä. Seuraava puheenvuoro. Kiitoksia. Minäpä yritän pitää kiinni puheajasta. Pitkälti olen samaa mieltä komissaarin kanssa. Viittasitte 2015 vuoden teemavuotena ja on hienoa, että sanoitte, että meidän täytyy olla kunnianhimoisempia täytäntöönpanon puolen osalta. Pari kysymystä täytäntöönpanoon liittyen ja eh, myöskin biodiversiteettiin. Miten tämä vierasperäisten lajien direktiivin täytäntöönpano yritetään varmistaa? Ja sitten toinen kysymykseni se varmaan on hankalampi. Kuuluvatko lintudirektiiviin myöskin nämä Maltan alueen linnut poikkeuksetta? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Sitten Disnietska. panie komisarzu, ja chciałabym... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Komissaari, haluaisin esittää kysymyksen polttolaitosdirektiivistä. Ne rajat, joita komissio on asettanut, niin niillä saattaa olla päinvastainen vaikutus kuin mitä komissio on tarkoittanut. Aletaan siirtyä pois kaukolämmöstä ja aletaan omissa boilereissa poltella mitä tahansa, mitä ei pitäisi polttaa. Haluaisin myös korostaa sitä, että Euroopassa lisääntyy energiasyrjäytyminen. Nyt Puolassakin on puolitoista miljoonaa perhettä, joita uhkaa energiaköyhyys. Euroopassa on niin ikään useita ihmisiä, joilla ei ole varaa lämmittää kotejaan. Jopa 150 miljoonaa tällaista ihmistä saattaa olla. Tarvitaan realistista politiikkaa, joka takaa lämmön saannin ja energian saannin niille ihmisille, jotka ovat hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Joten pyytäisin komissiota ottamaan tämän asian huomioon ja e, pyytäisin teitä olemaan joustavampi kaukolämmön ja hiilen käytön suhteen. Joskus se saattaa ehkä ympäristölle olla vähän raskaampaa, mutta kyllä me haluamme käyttää sen potentiaalin, jota kaukolämpö ja hiilellä lämmittäminen voivat tarjota. Kiitoksia sitten Berler. Ähm, Kiitoksia. Viime vuonna para, parlamentti teki aloitteen, jossa komissiota peräänkuultettiin tällaista, vi, vi, tällaista eläin, villieläinsuojelua <clears throat> ja luonnon eläinten suojelua edistää, mutta ette kuitenkaan sitoutuneet mihinkään toimintaan suunnitelmaan. Toki teillä on aika paljon tekemistä, ei siinä mitä on, on lintuja ja habitat ja sen sellaista. <clears throat> Jos kuitenkin ajatellaan äh, Natura 2000-lainsäädännönkin äh, hyödyntäminen äh, maksimaalisesti mm, merellinen luontokin on, on teidän erikoisalanne. No, haluan kuitenkin ylipäätänsä tällaista metsästysrikollisuutta ja muuta tällaista varten vastaan. Millä tavalla olette toimimassa ja mitä, millä, minkälaista onnistumista siinä on odotettavissa? Entäpä sitten metsänhakkuut ja ylipäätänsä nämä avohakkuut, millä tavalla nämä ovat aisoissa? Samoin sitten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 Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Vela, today we heard unfortunately new, new definition of... Kiitoksia, herra puheenjohtaja ja arvoisa komissaari. Täällä on puhuttu nyt tästä poisvetämisestä. Paljon pitäisi tehdä juuri kiertotalouden alkuvaiheessa, jotta päästään siihen, että kierto, kierrätystä käytetään enemmän hyödyksi, mutta valitettavasti aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ei ole tarjolla näyttääkin siltä, että jätepakettia vain muuttaan hiukan ja tavoitteita vesitetään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kier- kierrätettävän ja ei-kierrätettävän jätteen määrä kasvaa, ja tämä olisi seitsemännen ympäristön toimintaohjelman tavoitteen vastaista, koska tarkoituksena on juuri vähentää kierrättävien jätteiden määrää. Tarkoituksena olisi kuitenkin myöskin saada polttolaitoksen käyttämällä jätteistä syntyvää energiaa hyödynnettyä. Mutta jos me lähdemme kierrätystavoitteita vesittämään, niin se tarkoittaa jätteiden määrän kasvua. Kiitoksia kovasti. Ja sitten kollega Eevi. Grazie Presidente, buongiorno Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää komissaari. Niin, minä olen laatinut lausuntoluonnosta vihreistä työpaikoista ja olen tehnyt työtä komission tiedonannon indikaattoreiden perusteella. Nyt näyttää siltä, että tämä uusi komissio ei välttämättä enää puolla uusia vihreitä työpaikkoja. Viittaan esimerkiksi siihen, että veditte pois tämän jätepaketin. Se tulee maksamaan ää, 1008, siis se tulee, tulee maksamaan tuhansia työpaikkoja ja kyllähän meidän tulisi myös ottaa huomioon tämä vihreän talouden tämä puoli, työpaikkapuoli. Ja haluaisin kysyä, minkälaisia poliittisia, äh, konkreettisia politiikkoja äh, komissio aikoo toteuttaa äh, voidakseen parantaa vihreää taloutta ja lisätäkseen vihreiden työpaikkojen lukumäärää. Kiitoksia ja sitten kollega Baltso. Szót elnök úr. Biztos úr, ön említette, hogy a természeti tőke éve van. Kuten mainitsitte, me, me, meillä on tämä luonnonvara teema vuosi. Tässähän näitä metsät ovat avainasemassa, mutta niitä yleensä vaan pidetään biomassana ja energianlähteenä ja näin poispäin, raaka-ainelähteenä. Metsät ovat tietysti uhan, uhan, uhan alla ja niiden funktio on niin ikään vaarassa. Haluaisin konkreettisen kysymyksen ECFOFin esittämällä tavalla kysyä, että miksi tämä etepaketti sitten on peruttu ja vedetty. Miten, millä perusteella sitten peräänkuultatte vielä kunnianhimoisempaa ehdotusta? Meidän pitäisi konkreettisesti saada kuulla vastauksia, eikä mitään hahmotelmia jostain visioista. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Comisario, eh, en relación a... Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Mitä tulee ehdotuksen pois vetämiseen, niin sanoisin, että me katsomme aina mielellään tulevaisuuteen ja toivottavasti uudesta ehdotuksesta tulee realistinen ja kunnianhimoinen. Muutama konkreettinen kysymys. Ensinnäkin kysyisin, että komissio aikoo muuttaa ehdotustaan vuonna 2012 ja nyt tilanne on muuttunut ja tätä ongelmaa ei lähdetä laisinkaan ratkaisemaan ainakaan tällä tavalla, kun päätöksiä lykätään hamaan tulevaisuuteen. Tämä voi tietenkin vielä näkyä muillakin alueilla. Ja sitten Välimeren tilanteeseen. Yhteisessä kalastuspolitiikassa puhutaan purkuvelvoitteista ja alan mitasta. Tästä saattaa syntyä ympäristöongelmia, sillä monet kalat heitetään pois elävinä ja tämä on myöskin ekosysteemin kannalta ongelma. Kiitoksia nyt Jans. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olette sitoutunut kestävään kehitykseen. Se on erittäin tärkeä asia. Yksi kestävän kehityksen avainpilarihan on ympäristön suojelu. Syyskuussa eh, tai joulukuussa EU tulee muiden kumppaneiden kanssa keskustelemaan kehitystavoitteista. Ja kysymykseni liittyy siihen, että komissio on ottanut myös ympäristön syyniinsä paremman sääntelyn, paremmasta sääntelystä puhuessaan. Mitä aiotte tehdä voidaksenne varmistaa meille sen, että siinä vaiheessa, kun ö, kestävän kehityksen agendassa aletaan keskustella YKssakin, niin mitä voitte tehdä, jotta EUta ei voida sitten syyttää kaksinaismoraalista, kun keskustellaan kumppaneiden kanssa? Kiitoksia sitten Vankkemme. Chairman, thank you very much. I want to talk very briefly. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Lintu- ja habitaattidirektiivin uudistamiseen liittyen tiedätte, että paljon on muuttunut sitten ensimmäisten ehdotusten. Jos katsotaan Skotlannin alueita, sieltä löytyy ongelmia. Esimerkiksi äh, tällaiset äh, tuulivoimapuistot ovat aiheuttaneet äh, eläimille ongelmia. Ja nyt meidän täytyy vain pohtia, miten ongelma ratkaistaan. Ja jos katsotaan Pohjanmerta, siellä tehdään paljon mm, uusiutuvia energialähteitä yritetään käyttää. Käytetään muun muassa offshore-järjestelmiä enenevässä määrin hyväksi. Kaikki nämä tekijät täytyy huomioida jatkotöissä, joten kysyisinkin teiltä, että miten tämä merellisen alueen suunnitteluväline voisi olla omiaan auttamaan ongelmien ratkaisemisessa ja miten lyhyellä aikavälillä näitä asioita voidaan korjata? Kiitoksia. Olveni. Kiitoksia sitten Olveni. Thank you, Mr. Chairman. Uh, very briefly on my... Kiitos puheenjohtaja. Äh, omalla äidinkielelläni sikäli kun tiedän E-, e-, Euroopan äh, komission on äh, selvitellyt tätä äh, kaivosjätedirektiiviä ja nyt on kyseessä tämän direktiivin lopullista muotoilusta, niinpä haluaisinkin kysyä sitä, että kun tämä raportti on nyt valmistumassa, niin onko siinä havaittu jäsenmaissa vaikeuksia jossa erityisiä huolia on nostettu esille, ja, ja millä tavalla te näette sitten tämän, tämä täytäntöönpanon ja jatkoaskeleet. Odotan vastaustanne, koska tässä on aika hyvä, hyvä lähtökohta ja olette itse maininneet halunne tavata asianomaisten maiden edustajat me me lähinnä oli, että 15 vuotta sitten näillä seuduin katastrofi. Tästäkin haluaisin jotain kuulla meidän seuraavaksi. Paljon kiitoksia. Tarkkaan tulemme seuraamaan, mitä tässä lupailitte, koska tässä on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä vain yritetään tuppuutella. Tällään on usean otteeseen viitattu lintojen habitaattidirektiiviin. direktiiviin ja nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Itse sanoitte, että jäsenvaltiot eivät ole toimineet toivotulla tavalla ja pelkään pahoin, että tällaiset jäsenvaltiot ja teollisuus tällaisen lainsäädäntötarkastuksen yhteydessä eivät vastusta laisinkaan sellaista, että täytäntöönpanoa ei jatkossa näin tarkkaan seurata. Eli lähdetään vain vesittämään lainsäädäntöä. Voitteko taata meille, että byrokratia voidaan lähteä leikkaamaan, mutta välttäen, että suojastandardeja vesitetään. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, että kun katsotaan tätä luonnon pääoman rahoitusinstrumenttia, niin luonnon monimuotoisuushankkeita pitäisi myöskin rahoittaa tätä kautta. Mitä tulee ilmastosuojeluun ja energiatehokkuuteen, niin siihen liittyen hankkeita voidaan esittää, mutta miten aiotte varmistaa, että osa tästä reilusta sadasta miljoonasta menee myöskin biodiversiteettihankkeisiin. Onko teillä jonkinlaisia lukuja päässä tai jotain edes suhdelukuja siitä, että miten tämä rahoitus menee? Kiitoksia ja Faria. Uh, graças, Presidente. Senhor Comissário, tinha várias perguntas para si, mas limito-me a uma na área da... Kiitoksia. Niin. Olen täällä, komissaari. Minä olen täällä. Täällä ollaan. Niin, minulla oli useampiakin kysymyksiä esitettävänäni, mutta haluaisin erityisesti esittää yhden nimittäin meriin ja kalastukseen liittyvän. Tiedän, että 16. päivä tapasitte meidän ministerimme ja puhuitte sivusaalista. Ja puhuitte niin ikään puhuitte muun muassa Madeiran alueen ongelmista, jotka liittyvät mustahuotrakalan sivusaaliisiin ja siihen, mikä on uuden asetuksen vaikutus. Minä tammikuussa esitin kirjallisen kysymyksen komissiolle. Oletteko te, komissaari, sitä mieltä, että tämä sivusaalis tulee vaikuttamaan tähän lajiin? Ja onko kaikki komission suositusten mukaista. Voisiko komissio ehkä äh, äh, tehdä sellaisen äh, ehdotuksen, jonka mukaan nämä sivusalit voitaisiin käyttää? Voitaisiinko asetukseen saada poikkeus juuri tämän lajin sivusalin osalta, erityisesti kun puhutaan pienimuotoisesta kalastuksesta? Sitten liitsi. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Kiitos, puheenjohtaja komissari. Minä puhuisin kollegoiden tavan vielä Natura 2000 lainsäädännöstä, sen looginen jatkumo tälle biodiversiteettikeskustelulle ja puhutaan tästä kuntotarkastuksesta, niin kuin äsken sanoitte. Miten tästä voisitte sanoa jotain valaisevampaa vielä? Eli oli, nähdäänkö tässä jotain Euroopan tason uudistustarvetta vai katsotteko, että tässä on lähinnä nyt se tämä täytäntöönpano-ongelma, niin että määräyksiä pannaan eri tahtiin täytäntöön. Niin kuin samoin niin esimerkiksi minun, minun, minun maassani on, on, on tällaista vähittäistä täytäntöpanoa arvosteltu. Mitä tässä sanotte? Kiitoksia, Jolainen. Komissaari Hammia. Niin, arvoisa komissaari, viittasitte useampaan otteeseen seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaan. Sieltä löytyy lukuisia kunnianhimoisia tavoitteita vuotta 2020 silmällä pitäen. Yhtenä tämä ekologinen tuota, tuotepolitiikka. Ja kysyisinkin, että miten aiotte tämän toteuttaa? Kuulin varapuheenjohtaja Timmermansin sanoa, sanovan, että kaikkiin asioihin ei tarvita lainsäädäntöä. Että, mutta kun puhumme sisämarkkinoista ja toimivista sillaisista, niin silloin kaipaamme yhtäläisiä ja yhteisiä määräyksiä ja standardeja ilman sitovuutta tavoitteita, tavoitteita ei voida saavuttaa. Ja sitten oikeuden saatavuus toisena kysymyksenä. Varmaankin olisi hyvä, jos järjestöt voisivat lähteä käräjöimään ja vaatimaan oikeuksiaan oikeusteitse. Ja tähän meni tasan 60 sekuntia. Kiitoksia, Mr. Demesmaker. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Minä toimin varjoesittelijänä ECR-ryhmän puolesta kiertotalouteen liittyen. Ja tietenkin tarkkaan seurasin, mitä sanoitte vuoteen 2015 suhteen. Me puolsimme pois vetämistä ja minulla olisi nyt muutama konkreettinen kysymys. Voitteko tarkentaa, mitä tarkoittaa tällainen äh, maakohtaisempi lähestymistapa ja sitten yhtäläisten toimintamahdollisuuksien varmistaminen. Ja sitten viittasitte toiseenkin tavoitteeseen, eli kunnianhimoisempaan täytäntöönpanoon. Miten nämä linkittyvät toisiinsa? Ja sitten rakentava kommentti nykyisen keskustelun liittyen. Mm, nyt parlamentti voi valiokunta-aloitteisella tekstillä asiaa käsitellä. Flanderin alueelta löytyy kiertotalouspioneereja, ja minä todellakin toivon, että komissio osallistuu näiden kiertotalous, tähän kiertotalousesittelyyn, jonka Flanderin alueella toteutamme. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia toimintasuunnitelman esittelystä. Haluan puhua paitsi ympäristöön, myöskin elintarviketurvallisuuteen riittävistä kysymyksistä meillä on erilaisista kolme, kolme miljoonaa tällaista altistumistapahtumia tällaisista allergioista ja muista. Meillähän on antibiootteja, käytetään miljoonittain. Vielä yksi luku Meillä Saksassa 88 äh, prosenttia äh, kananlihasta on, on äh, antibiootti käsiteltyä. Ja tämä on erittäin vaarallista kehitystä, millä tavalla ajattelit tätä hillitä. Ensinnäkin, onko jonkinlaisia toimenpiteitä olottavissa, jossa antibiootteja vähennetään antibioottien, antibioottikäytössä ja toisekseen maasous, ma, siis antibioottien käyttöä maaseuran kasvatuksessa esimerkiksi ja muuten, ja entä sitten lihatuotteet, jotka ovat sel- selkeästi näitä vastustuskykyisten antibioottien saastuttamia, millä tavalla niiden käyttöä pystytään, pystytään rajoittamaan? Si, uh, Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ja käytän teidän kahta hattuanne hyväkseni. Ensimmäinen se liittyy uh, merialaan. Tehän tiedätte, että yhä enemmän ja enemmän ö, lai, aluksia puretaan Aasian maissa ja sillä on järkyttäviä vaikutuksia ympäristölle. On hyväksytty direktiivi ö, ja komission tiedonannossa on myös luettelo niistä ö, jäsenvaltioiden ö, installaatiosta, jotka eivät, jossa ei pystytä näitä aluksia purkamaan ympäristöystävällisellä tavalla. Voisitteko te julkaista tämän listan uudestaan ja myös meidän teidän työohjelmanne tältä osin. Toinen kysymykseni liittyy elohopeaan. Koska, mikä on yleissopimuksen aikataulu, joka koskee elohopeaa ja ylipäänsä elohopeaseoksia maaperässä? Kiitoksia kovasti ja sitten Afronte. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun meren, merten suojelusta. Ähm, komissio on tehnyt <clears throat> ehdotuksen ähm, merien suojelemisesta äh, äh, tekstin avulla, joka astui voimaan 2020. Erityisesti Joonian merellä ja äh, Adrianin merellä tätä suojeltua aluetta tulisi lisätä merkittävästi. Tällä hetkellä 0,4 prosenttia on vain verkoston laajuus tällä hetkellä. Eli miten aiotte toimia, jotta kunnianhimoisimmat tavoitteet voidaan toteuttaa? Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih željela otvoriti ovdje pitanje sustava malog ribarstva. Koje... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Način rješavanja egzistencije osobito na otocima u Jadranu. E, hrvatski ribari zbog posebnosti Jadrana koriste specifičan alat i opremu koja se razlikuje od one propisane u Europskoj uniji, što je dovelo, nažalost, do ukidanja malog ribolova. Zabraniti baciti mrežu sa obale u Jadranu isto je kao Valitettavasti nyt on pieniä teknisiä ongelmia. Should I start from beginning? Or? Yeah. You have to start from the beginning because... Voitteko aloittaa alusta, koska me kuulet? Sustav malog ribarstva je temeljni izvor življenja. Predstavlja stoljetnu tradiciju. Kyse on vuosisatojen mittaisesta perinteestä ja erityisesti Adriameren alueella. Meidänkin saaristoalueella käytetään erinäisiä välineitä, jotka poikkeavat EU-välineistä, ja tämä on johtanut pienimuotoisen kalastuksen häviämiseen. Jos rannikkoalueella pieniä verkkoja ei voida käyttää, niin se tarkoittaa siis sitä, että Teksasissa ei saada käyttää enää lassoa tai bumerangia Australiassa. Joten kysyisinkin teiltä, että Aiotteko muuttaa lainsäädäntöä, koska ehdot eivät ole yhtäläiset? Tiettyä sääntelyä tarvitaan Adrianmeren alueella, eli pienimuotoista kalastusta pitäisi varjella eräänlaisena kulttuuriperintönä. Ja haluaisin reagoida kollega Pedicinin kommenttiin. Hänhän pyysi, että komissio varoittaisi Kroatia että Adrian meren alueella harjoitettaisiin öljynporausta. Minä en missään nimessä voi hyväksyä öljynporausta Adrian meren alueella, mutta Kroatia tällä hetkellä vain tutkii tätä vaihtoehtoa, mutta Italialla on Adrian meren alueella jo yhdeksän porauslauttaa ja suunnittelee 19 uutta lautaa, joten kysyisinkin, voisitteko kiinnittää kollega Pedicinin niin huomion juuri näiden öljynporauslautteen mukana tuomaan vaaratekijään. Kiitoksia kovasti kaikille kollegoille, <clears throat> jotka ovat esittäneet kysymyksiä ja pitäytyneet aikarajoissakin. Nyt antaisin puheenvuoron komissaarille. Aika pitkä vastausluettelohan teillä on. 7-8 minuuttia, 10 minuuttia ehkä. No, voitte käyttää sen verran aikaa, kun haluat, tarvitsette. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja hyvät, uh, hyvät jäsenet. Haluan kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja kysymyksistänne. Nehän käsittelivät koko joukkoa ympäristö, ympäristöalan kaikkia osa-alueita. Ja ymmärsin myös hyvin, mitkä ovat teidän prioriteettinne. Totta kai lyhyellä tai tässä lyhyessä ajassa en voi tietenkään ihan jokaiseen kommenttiin ja kysymykseen vastata, mutta ö, voitte olla vakuuttuneita siitä, että minä olen kyllä kirjannut kaikki teidän kysymyksenne ja kommenttina ja huolenne ö, paperille. Vastaan kuitenkin muutamiin kysymyksiin. Monet teistä puhuitte kiertotaloudesta ja mielestäni puhuin siitä aivan selkein sanoin. Kerroin, mihin, millä tavalla komissio tekee työtä ja todella me haluamme kuulla jatkossakin teidän kommenttejanne ja teidän panostuksenne ottaa huomioon, mutta älkäämme vielä spekuloiko tämän tulevan aloitteen täsmällisestä sisällöstä. Tulevina kuukausina totta kai olen valmis vastaamaan teidän kysymyksenne ja keskustelemaan kanssanne <clears throat> niin, että voimme varmistaa sen, että uusi ehdotus menee oikeaan suuntaan teidänkin mielestänne. Jätteiden est kehittäminen ansaitsee enemmän huomiota uudessa paketissa ja sen vuoksi me tarkastelemmekin nyt uudemman kerran olemassa olevan paketin ensimmäistä osiota. Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Jos, ja jos teidän oma-aloitemietintönne hyväksytään ennen kesää, niin sehän vasta hyvä panostus onkin meidän työhömme, kun kesän jälkeen jatkamme työtämme. Useita kysymyksiä esitettiin luontoon liittyen liittyen Natura 2000 habitattiin ja merialueisiin. Ja <clears throat> minä kyllä otan huomioon nämä teidän huolenaiheenne, kun jatkamme tätä fitness check-harjoitettamme. Ja otan kaiken sen huomioon, mitä te olette tänään sanoneet. Siinä kuuluisessa fitness checkissähän tullaan pohtimaan sitä, kuinka voidaan parantaa täytäntöönpanoa ja miten voidaan vähentää hallinnollista taakkaa sanon kuitenkin, että ilman, et emme halua ö, kyseenalaistaa itse luonnon suojelua. Me tulemme viemään tätä asiaa eteenpäin avoimesti, ö, tulemme kuulemaan kaikkia avainsidosryhmiä ja tulee olemaan erittäin tärkeää, että meillä on laaja ö, skaala eri näkemyksiä, jotta tulos on hyvä. Fitness checkin tuloksista tulemme puhumaan myöhemmin ensi vuoden alussa. Ja sitten linnuista puheen ollen voin vain toistaa sen, minkä sanoin jo kuulemisessani. Minä ja me tulemme varmistamaan sen, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan kaikkialla ja että mekin käytämme kaikki käytössä olevat välineet voidaksemme varmistaa hyvän täytäntöönpanon menettely menee että miten tämä nyt sanoisin, meillähän on tämä lintudirektiivi, niin sen soveltamista tullaan valvomaan myös Maltalla. Sitten kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää, että siinäkin saadaan aikaan tulosta. Meidän tiedonannossamme tullaan myös puhumaan <clears throat> seitsemännen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Sitten kaivosjätteestä puheen ollen. Sitä esitettiin kysymyksiä. No, kysyjälle sanon, että voisimme eh, keskenämme tavata ja keskustella tästä asiasta yksityiskohtaisemmin. Minä olen useiden sidosryhmienkin kanssa niin tehnyt. Sitten näistä maaspesifis, ma, maaspesifisyydestä yleensä, miten aiomme toteuttaa sitä. No kuten olen sanonut, niin meidän täytyy olla täytäntöönpanopuolella kunnianhimoisia. On tosiasia, että eri jäsenvaltiot ovat saavuttaneet erilaisia tuloksia ja yksi keino päästä eteenpäin on yksilöidä heikkoimmat jäsenvaltiot, yksilöidä niiden ongelmat ja löytää ratkaisuja niin, että voimme auttaa näitä maita saavuttamaan tavoitteet. Eli sen sijaan, että tavoitteita lasketaan, niin kannustetaan jäsenvaltioita saavuttamaan olemassa olevat tavoitteet. Ja komissio varmasti tulee olemaan jatkossa proaktiivisempi, eli emme ole ainoastaan sääntelijä, vaan sääntelyn toteuttamisen helpottaja. Sitten me olemme jo aloittaneet työn sen suhteen, että paremman sääntelyn tavoitteet otetaan huomioon. Me olemme jo käyneet keskustelua eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa myös paremmasta sääntelystä, mutta koska keskustelut ovat vielä meneillään, niin en voi tässä vaiheessa kertoa teille enempää, mutta mielelläni kerron myöhemmin siitä, mitkä keskusteluiden tulokset ovat. Sitten kierrättämisestä asetus laivojen kierrättämisestä asetus asettaa meille selkeät velvoitteet ja tulemme tietenkin kiinnittämään huomiota ympäristövaatimuksiin ja toki täytyy myös suojelustandardeja, työn suojelustandardeja tarkastella. On erittäin häpeällistä, että eurooppalaisia laivoja puretaan jossain Aasian rannoilla ja toivottavasti voimme keskustella tästä vielä jatkossakin. Voimme lähettää myös kirjallisia vastauksia myöhemmin, kun nyt ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin suullisesti. Haluan kiittää teitä tästä keskustelusta. No, me emme välttämättä puhuneet kauheasti tästä valtamerten hoitoasiasta. Sehän on äärimmäisen tärkeä painopiste meille. Kuvittelin, että olisimme tästä ehkä keskustelleet hiukan enemmän. No kiitän kuitenkin niistä aiheista, joista keskustelimme. Ja toivottavasti voimme jatkaa dialogia tulevina kuukausina ja odottelen jo kiinnostuneena seuraavaa mahdollisuutta keskustella kanssanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille. Uh, Mr. Faria, what is the problem. Faria, olkaa hyvä. Uh, Mr. Commissioner, it's the second... Herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari, toistamiseen kysyin. Kysymyksen tähän kala-asiaan. Ensimmäisellä kerralla en saanut vastausta haikaloihin liittyen toistamisen esitin kysymyksen enkä saanut vastausta, joten voisitteko vastata vaikka nyt tähän kysymykseeni? Ihan lyhyestikin. Lyhytkin vastaus kelpaisi. Niin, ymmärtääkseni eh, me olemme eh, tämä, tämä on Mogherinin jälkeen toiseksi eh, suosituin pääosasta, joka näitä kysymyksiä saa. Yritämme vastata tähän niin pian kuin mahdollista. Okay. Thank you very much, uh, commission. Kiitoksia kovasti komissaarille. Piśmie na moje pytanie. Bardzo proszę. Pyytäisin, että komissaari vastaa kirjallisesti esittämääni kysymykseen. Yes, we will try. Toki, toki. Annamme kirjallisia vastauksia. Uh, when, uh... On selvää, että kun komissiolle esitetään useita kysymyksiä, niin ei ole mahdollista vastata lyhyessä ajassa ihan kaikkiin yksityiskohtaisesti, mutta pyydämme komissiota komissaaria vastaamaan kirjallisesti. No niin, nyt lopetamme kokouksen. Aloitamme uudestaan taas iltapäivällä kello 15, jolloin äänestämme.